Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Eli jatkamme nyt eilen alkanutta valiokuntakokousta. Ja on hienoa, että tämän vuoden alkuvaiheessa, näin varhaisessa vaiheessa saimme jo maataloudesta vastaavan komission jäsenen Janus Wojciechowskin tänne, eli tervetuloa maatalousvaliokuntaan. Ja me nyt innolla odotamme teidän näkökulmaanne suuriin päätöksiin, joita todennäköisesti tänä vuonna pitää tehdä. Rahoitusnäkymät te olette meidän puolellamme, mitä tulee maatalousbudjettiin. Eli emme halua siihen mitään leikkauksia. Ja sitten toisaalta, kun ajatellaan maatalouspolitiikan uudistamista, eli tavoitteena on, että saamme aikaan hyvän kompromissin. Ja sitä varten meidän täytyy tehdä intensiivisesti yhteistyötä ja keskustella keskenämme jatkuvasti. Eli siksi olen iloinen, että te olette näin varhaisessa vaiheessa jo täällä. Ensinnäkin kyse on maatalouspolitiikan uudistamisesta ja siirtymävaiheen säädöksistä. Eilenhän tästä käytiin jo keskustelua. Ja sitten tämä pääluolta pöytään strategia. Tämä asiahan on teidän kolleganne vastuulla, mutta suuri osa tästä liittyy maatalouteen. Ja täytyy myöskin miettiä, mitä vaikutuksia vihreän kehityksen sopimuksella on maatalouteen ja maatalousalaan. Eli nämä nyt ovat tärkeimmät asiat, jotka meitä kiinnostavat. Ja annan teille nyt puheenvuoron noin 15 minuutin ajaksi. Eli saatte pitää alustuksen ja sen jälkeen kuulemme koordinaattoreita. Kukin saa kaksi minuuttia ja sitten muut kollegat saavat kukin yhden minuutin puheenvuoron. Eli komission jäsen, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. On todella ilahduttavaa saada tulla niin nopeasti tänne valiokuntaanne. Nämä yhteydet ja tämä yhteys teidän valiokuntaan on äärimmäisen tärkeä. Tavallisesti ensimmäinen yhteydenotto pidetään sadan, vuoden, sadan päivän jälkeen, anteeksi, mutta tässä on nyt kun päässyt kulumaan vain 50 päivää. Mielestäni nyt aika on kypsä keskustelemaan näistä kysymyksistä. Kiitos siis kutsusta. Me kaikki tiedämme, että koska parlamentti on käsitellyt ensimmäisen komission, ensimmäisten komission työviikkojen aikana äh, tätä vihreää sopimusta, joka on niin tärkeä. Komissio esitti siitä tiedonannon. Meillä on erittäin kunnianhimoisia tavoitteita tässä suhteessa, jotka liittyvät ilmastoneutraaliuteen. Ja meillä on myös paljon sitoumuksia, joita on tulossa tästä sopimuksesta. Maatalouden täytyy olla osa kaikkea tätä, josta sovitaan. Meillä on valtavia haasteita maataloudessa edessä. Ja tämä aiheuttaa myös huolestuneisuutta. Minulla on ollut useita kokouksia. Puheenjohtaja von der Leyen pyysi minua tapaamaan kaikki jäsenvaltiot puolen toimikauteen mennessä. Olen neljässä maassa käynyt nyt, joten ehkä tämä onnistuu nopeamminkin. Kävin Kroatiassa, tämä liittyy tietysti puheenjohtajan mm, valtiotilanteeseen. Olen tavannut yrittäjiä, maanviljelijöitä. Sain tavata pääministerin. Kävin Saksassa vierailulla, jossa puhuttiin vihreästä viikosta – ja meillä on ollut paljon kahdenkeskisiä kokouksia liittopäivien maatalousvaliokunnan kanssa siellä. Samoin myös Itävallassa pidettiin maatalousmessut ja vierailin tällaisella vihreällä viljelmällä siellä. Sain tavata yrittäjiä, viljelijöitä ja näiden edustajia mm, sekä viljelijäjärjestöjen edustajia. Tällaiset yhteydenpidot ovat erittäin tärkeitä. Ja kiitos näiden, minulla on nyt laajempi kuva siitä, mitä maataloudessa tapahtuu. Olen myös Puolassa tavannut ihmisiä. Vihre- viljelijät tukevat vihreää sopimusta. He ovat sitä mieltä, että Maatalouden täytyy olla ympäristöystävällisempää. He tietävät myös, että maataloudesta täytyy tehdä kestävämpää ja täytyy ponnistella enemmän. Me eivät tätä suinkaan kyseenalaista. Mutta he ovat samalla myös huolissaan uusista vaatimuksista, joita ei tueta rahoituksen avulla. Eli koko budjettikysymys YMPn osalta ja budjetista täytyy tietysti keskustella. Komission virallinen näkemys on kuitenkin se, että vuoden 2018 budjetti, joka on edelleen komission virallinen kanta, on hyvä. Ja minun tehtäväni on sitä puoltaa. Ja julkisesti voin vahvistaa, että aion sitä myöskin puoltaa. Meillä on ehdotuksia sen suhteen, että aiomme ottaa käyttöön leikkauksia tämän budjetin madaltamiseksi, mutta pyrin samalla tekemään parhaani, jotta voitaisiin estää ehdotuksia, jotka johtavat sen kasvattamiseen. Me haluamme tietysti vahvistaa sitä ja jonkun verran on nähtävissäkin alukkuutta tässä suunnassa. Maatalousministerithän eivät ole ainoita päätöksentekijöitä, eivätkä aina sidosryhmä. Tietenkin voi nähdä sitten halukkuutta parannuksiin. Monet haluavat sitä vahvistaa. Tämä on myönteinen viesti. Ranska, Saksa ja Espanjan ministerit ovat tehneet erittäin mielenkiintoisen tiedonannon, jossa puhutaan siitä, että YMP-budjettia pitää vahvistaa ja se on erittäin hyvä viesti. Seuraavassa kokouksessamme pystyn sitten kertomaan teille lisää Euroopan komissiosta, sillä tällä hetkellä mm, meillä on käynnissä analyysit, arviot, joista on hyötyä, varsinkin sitten kun tarkastellaan viiden sopimuksen vaikutuksia YMP. -hän. Eli edelleen arvioimme tätä ja analysoimme sitä Teillähän on myös oma päätöslauselmanne, jossa vetositte siihen, että sitä arvioitaisiin. Komissio nyt näin tekeekin juuri ja esittelen teille näkemyksemme seuraavassa kokouksessa. Eli budjettikysymys on avoinna. Ja vihreä sopimus, jos se on pohjana tuleville keskusteluille budjetista, jos haluamme tuota budjettia lisätä, jotta voimme osallistua paremmin vihreään sopimukseen, niin varmasti voimme tässä suhteessa luottaa poliittiseen sopimukseen. Se on ainakin minun arvioni tilanteesta. Jos kuluja syntyy toisen pilarin ekojärjestelyissä, ensimmäisessä pilarissa, niin käsittääkseni poliittinen konsensus on aivan mahdollinen. Muistan vielä äh, asioita, joista keskustelimme kuulemistilaisuuteni aikana. Keskustelimme ekojärjestelyistä, Puhuttiin siitä, että jäsenvaltiot voivat itse valita niitä. Ja totean teille, että olemme tätä luetteloa nyt valmistelemassa. Sitä työstetään juuri tällä hetkellä. Ja jos teidän puoleltanne on aloitteita tässä suhteessa, niin jos haluatte keskustella tästä asiasta, komissiohan tätä aloitetta ei ole esittänyt, että jos jos te haluatte itse näin tehdä, niin voitte tehdä luetteloita erilaisista ekojärjestelystä, jos haluatte etsiä kompromissia, jos on olemassa poliittista halukkuutta tätä järjestelyä muuttaa. Kun puhutaan sitten ekoviljelystä, työstämme tässä suhteessa omaa luonnostamme. Paljon on tällä saralla tehtävää. Meillä on hyvin eritasoinen kehitys tämä tyyppisestä maataloudessa ja keskustelin asiasta Itävallassa käydessäni. Ja otettiin esille sellainen näkökohta, että jotkut viljelijät saattavat menettää tämän luomustatuksensa, kun Kysymys on esimerkiksi niitylle pääsymahdollisuuksista ja karjan pääluvusta. Meillä on esimerkiksi sellaisia maatiloja, jotka ovat hajallaan, eikä, eikä karja pääse tuonne luomu niitylle. Kävin yhdellä tällaisella viljelmällä, jossa kaikki hyvinvointikriteerit täyttyvät ja karja saa olla vapaasti laitumilla, mutta tuonne ekoniitylle ei päästä. Se on tragedia muutamalle tuhannelle viljelmälle, jotka saattavat menettää tämän luomuviljelmän statuksensa. Ja meidän täytyy pyrkiä ratkaisemaan tämä kysymys. Meidän täytyy pyrkiä löytämään tähän jonkun kaltainen ratkaisu. Kokouksemme aikana olemme keskustelleet myös siitä, miten maakeskittymät syntyvät ja edustaja Müller ilmeisesti käsittelikin tätä kysymystä, joka koski maatalousmaiden keskittymiä. Zasady własności ja unionilla ei kuitenkaan ole päätäntävaltaa tässä. Me emme voi määritellä omistajuutta maatalousmaalle unionin tasolla. Me kuitenkin työstämme eri asetusten ja säädösten tarkistusta, nimenomaan asetuksia, jotka suojelevat maata siltä, että kaikki maaomaisuus keskittyisi on hyviä käytänteitä ja on myös asetuksia jäsenvaltioissa, mutta me haluamme käydä ne lävitse ja tehdä jotain, koska kolme prosenttia omistajista omistaa 50 prosenttia maatalousmaasta Euroopan unionissa. Ja tämä ei ole hyväksi kenellekään. Toinen tärkeä asia, tämä on, tulee olemaan yksi minun painopisteistäni, niin ja olen keskustellut asiasta komission jäsen Ferreiran kanssa, joka vastaa siis aluepolitiikasta. Me haluaisimme yhteisessä me haluaisimme, että yhteinen maatalouspolitiikka on yksi monista välineistä, kun kehitetään maaseutualueita. Meillä on kohesiopolitiikka ja kuten näemme, niin kohesiopolitiikka ei paljoakaan tue maaseutua perustuu alueiden kehitykseen. On ihmisiä, jotka eivät ole maanviljelijöitä, jotka asuvat äh, maaseudulla ja sehän on ihan normaalia. Ja meidän mielestämme kohesiopolitiikan pitäisi äh, tukea myös äh, maaseudun kehittämistä ja että meillä täytyy olla synergia näiden kahden politiikan välillä. Tämä on minulle hyvin tärkeä asia. Tämä ajatus on itse asiassa aika suosittu hyvin. Monet ihmiset ovat nähneet tarpeen kehittää synergiaa niin, että maaseutualueita tuettaisiin myös kohesiorahaston varoista. Eli nämä ovat ne kaikkein tärkeimmät asiat, joiden parissa työskentelemme juuri nyt komissiossa. Kiittäisin jälleen kerran teitä kutsusta tänne valiokuntaan ja olen valmis nyt käymään keskustelua kanssanne. Kiitoksia komission jäsen tästä alustuksesta. Tämä ei ollut mikään valmisteltu puhe, vaan kerroitte myöskin kokemuksistanne näiltä ensimmäisiltä viikoilta. Ja esimerkiksi esiin tuli luomu, viljely Itävallassa. Nämä ovat asioita, joita meidän pitää tässäkin valiokunnassa sitten käsitellä. Sitten koordinaattorit Dorfman ensin kaksi minuuttia. Kiitoksia komission jäsen, että olette täällä ja huomenta. Kiitoksia siitä, että puhuitte tämän YMPn uudistamisen suuntaviivoista. Ja meidän täytyy tosiaan nyt miettiä, mikä tämän politiikan tavoite tulisi olla. Ja välillä tuntuu siltä, että yli kymmenen vuoden jälkeen nämä suorat maksut Tästä politiikasta on tullut valtava rahanjakokone, jolla ei ole mitään tavoitteita enää. Eli kaikki saavat sieltä rahaa, mutta politiikassa pitää sitten miettiä, mihin me haluamme päästä ja mitä haluamme edistää. Ja te puhuitte esimerkiksi siitä, haluammeko, että meillä on perheyrityksiä, haluammeko edistää niitä. Ja tehän puhuitte siitä, että vastuu lainsäädännöstä on jäsenvaltioissa, mutta voin myöskin sanoa, että kun ajatellaan näitä tuhansien hehtaarien aloja, jos niille ei myönnetä enää varoja, niin ne eivät enää kyllä pysy pystyssä. Eli myöskin maatalouspolitiikka on johtanut tähän maiden anastamiseen ja meidän täytyy ottaa enemmän nuoriso, nuoret ytimöön, innovaatio ja maaseudun kehitys. Se on hiukan nyt päässyt unohtumaan. Maaseutu tarvitsee viljelijöitä ja maatalouden yrityksiä ja tarvitsemme, että maaseudulla elää edelleen ihmisiä ja meidän täytyy keskittyä nähään ja miettiä, miten kohesiopolitiikallakin voidaan, voidaan tukea näitä. Te puhuitte vihreän kehityksen sopimuksesta ja meidän täytyy olla varovaisia, että Meistä ei tule maatalouspolitiikassa pelkästään sivusta katsojia. Ja myöskin komission puolella tuntuu hiukan siltä, että muut hoitavat näitä asioita. Eli siellä puhutaan viljelijöistä, mutta ei olla mukana tekemässä päätöksiä. Eli erityisesti tämän pelota pöytään strategian osalta meidän pitää olla varovaisia – Tämä nyt ei liity ainoastaan maatalouteen, mutta myöskin tämä liittyy maatalouteen. Ja jos viljelijöitä ei oteta mukaan myöskin vihreän kehityksen sopimukseen, niin siitä ei tule menestystä. Eli pyytäisin, että muistatte tämän ja että pidämme mielessä viljelijöiden edut, joita edustamme. Kiitos. Grazie. Kiitos, Tendi Castro. caro. Kiitoksia ja tervetuloa komission jäsen. Ja kiitoksia puheenvuorostanne. Siinä tuli samoja asioita esiin kuin tämän valiokunnan kuulemisessa. Meidän täytyy yhdistää nämä tärkeät suunnitelmat maatalouspolitiikassa. Meillähän on suuria ympäristöhaasteita, joita käsitellään tässä valiokunnassa, jotka liittyvät vihreän kehityksen sopimukseen. Eli nyt tarvitaan kunnianhimoista toimintaa, jota hallinnoidaan Euroopan tasolla, eikä pidä jättää hallintoa pelkästään jäsenvaltioiden kontolle. Ja oli hyvä, että te vahvistitte tämän. Mutta kuten Dorman totesi, meidän täytyy yhdistää tämä pelolta pöytään strategia yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen. Emme voi asettaa viljelijöillemme lisää sitoumuksia ja velvollisuuksia ja toisaalta sitten tulee lisää vaatimuksia tästä pelolta pöytään strategiasta ja sitten samalla leikattaisiin näitä määrärahoja. Eli meillä pitää olla yhtenäinen lähestymistapa tässä strategiassa ja meidän täytyy varmistaa, että viljelijämme todellakin on otettu tähän toiminnan keskiöön. Ja meillä pitää olla politiikassa myöskin kannustimia eikä pelkästään pakotteita. Ja meidän pitää kannustaa viljelijöitä tekemään enemmän. Ja näin vihreän kehityksen sopimuksessa tulee mahdollisuus viljelijöille eikä rangaistus. Eli me voimme seurata teitä tälle tielle komission jäsen. Toivotamme teille lykkyä tykö. Tämä työ nyt ei ole helppoa. Meilläkin on omat ongelmamme Euroopan parlamentissa eri valiokunnissa ja teillä on sitten omat ongelmanne komission kollegiossa. Mutta meillä nyt on tämä yhteinen strategia ja varmasti sitä kautta pääsemme tavoitteisiimme. Kiitos. Thank, kollegin Müller. Kiitos sitten, Milon. Dank für Ihre Presse. Kiitokset eh, komission jäsenelle siitä, että olette läsnä ja olitte myös vihreällä viikolla läsnä. Vihreän viikon ulkopuolella voisi sanoa, että tunnelma on ollut hyvin painostava. Se ei koskaan ole ollut näin painostava. Maanviljelijät pelkävät eh, tavallaan näitä omistusoikeuksien muutoksia ja että nuoret eivät enää jatka esimerkiksi maantiloilla. Minulla on kysymys asiasta, josta meidän täytyy puhua Euroopan tasolla. Miten pitkälle te voitte voitte varmistaa, että YMP on tavallaan etuajo-oikeus äh, vihreän kehityksen ohjelmaan? Vihreän kehityksen ohjelma on ihan hyvä. Kaikki maanviljelijät tietävät, että meidän täytyy suojella ympäristöä ja olemme iloisia siitä, että tähän on myös rahaa. Mutta kuten ennenkin me pelkäämme, että emme kuitenkaan niin kuin aikaisemminkaan saa näitä äh, varoja. Te puhuitte myös tällaista seuraamusten arvioinnista. Jos komissiossa tällainen tehdään, niin pyytäisin, että siihen lasketaan sitten kaikki mukaan. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden kieltäminen, Ähm, eläintenpidon uudet säännökset ja muut, ne ovat kaikki kustannuksia, jotka kaatuvat maanviljelijöiden niskaan. Ja jos tehdään todellinen arviointi, niin silloin täytyy laskea se, mitä lisäkustannuksia aiheutuu äh, maanviljelijöille ja miten politiikka voisi sitä tasata. Kolmas asia ovat nämä äh, eko-ohjelmat. Tehän tiedätte, että Saksassa – meillä on tällä hetkellä bio- tai luomumaidon hintakatto, sitä ei enää voi markkinoida korkeammalla hinnalla, mutta me kuitenkin tarvitsemme markkinoita, jos kaiken pitää siirtyä luomuun. Häusling. Kiitoksia sitten Häusling. Dank, dass Sie gekommen sind. Äh, seit letzter Woche weiß ich auch, dass... Kiitoksia hyvä komissaari, kiitoksia siitä, että tulitte tänne. Meillähän on yhteinen unelma, kun puhutaan maataloudesta. Puhuisin kuitenkin YMPn uudistamisesta. Ja mehän yritämme nyt sitten saada sen täytäntöön vuoden loppuun mennessä. Samalla meille tulee tämä uusi vihreä sopimus, sitten on pellota pöytään strategia. Ja vielä ei ole ihan selvää, miten nämä kaikki nivoutuvat yhteen. Trilogikeskustelussa tietysti näitä asioita käsitellään, mutta nyt olisi ehkä kuitenkin aika käsitellä nimenomaan sitä, millä tavalla ne sopivat yhteen. Eli tässä suhteessa haluaisin hiukan kiirehtiä komissiota, että se esittäisi näitä ehdotuksia, varsinkin tämä mm, pellolta pöytään strategioita on nyt lykätty toukokuuhun asti. Haluaisin tietää, millä tavalla nämä toimisivat ja miten sateenpäivästö asioita käsittelee. Ja kun puhutaan sitten ekomaataloudesta, luomumaataloudesta, niin tässä suhteessa kerrotte siitä, että olitte myös Itävallassa käymässä, mutta me tiedämme, että Euroopassa meidän täytyy käsitellä tätä laajemminkin ja siitä syystä se on tärkeä maataloudelle. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että meillä on luomustrategia Euroopassa, joka toimii ja me tarvitsemme markkinakäsitteitä ja näin minä kyllä asetan suuret toiveet tähän teidän luomustrategianne, jotta voimme vahvistaa tätä alaa. Ja eh, Herbert Torpanin kanssa olen aivan samaa mieltä siitä. Meillähän on tavoitteena se, että mm, tavoite yleisessä yhteistä maatalouspolitiikassa hieman karannut. Me olemme menettäneet puolet viljelijöistämme viimeisen 20 vuoden aikana. Joku ei nyt tässä toimi. Meidän täytyy kunnioittaa tätä eh, työtä. Ja meidän täytyy ehdottomasti pyrkiä siihen, että me saamme annettua rahoitusta eh, silloin, kun eh, siihen on aihetta. Kiitoksia. Dank, <clears throat> kollegi David. Kiitos, kollega David. Vážený pane komisaři, zelený úděl byl vyhlášen a zemědělci jsou stále popisováni. Vihreä Vihreän kehityksen ohjelmassa on kaiken näköistä määritelty, mutta siinä ei esimerkiksi huomioida sitä, että maanviljelijät joutuvat esimerkiksi nyt nähtävästi on ongelma tulkkauksessa Saksaan päin. E, on vaikeata kuvitella esimerkiksi akkukäyttöisiä traktoreita ja mitä tulee esimerkiksi torjunta-aineisiin. Monista asioista voimme sopia, mutta ongelma on se, millä ne torjutaan. Luomu, maanviljelys on kallista ja maanviljelijöiltä puuttuu resurssit ja ehkä myös motivaatio. Ja toinen asia on se, että maanviljelijöiden sukupolvi on kuolemassa. Mitä sille tehdään? Kolmas asia, äh, kolmasista maista tuonti. Se, että, että meidän sääntöjämme kunnioitetaan myös siinä. Kollegi Kutsmyk. Kiitoksia, Kutsmyk. Pani komisarzu, ja również chciałbym... Kiitoksia. Komissaari, haluaisin kiittää teitä ECR-nimissä. Kiitän teitä siitä, että tulitte tänne valiokuntaan tänään. Kuulemisenne aikana totesitte, että tekisitte läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ja haluaisin käsitellä kahta kysymystä. Yksi niistä onkin jo sellainen, jonka mainitsitte. Budjettiluonnos ja rahoituspuitteisto vuoteen 2027 tuli jo edellisen komission puolesta esitellyksi äh, vuonna 2018 toukokuussa. Eikä kukaan silloin puhunut mistään vihreästä sopimuksesta. Nyt sitten uusi komissio on esittänyt tätä uutta sopimusta. Ja sanotaanpa tämä nyt ihan suoraan. Vanhan budjetin rakenne tässä kohdin, joka käsittelee YMPtä, ei liity mitenkään näihin uusiin haasteisiin, jotka nyt meillä viljelijöillä on. Eli maataloudessa ja viljelijöiden parissa on jännitteitä. Meillä on ollut protesteja Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa. Viljelijät ovat tulleet kadulle osoittamaan mieltään Oletteko sitä mieltä, että tämä johtuu siitä, että tuo luonnos ei nyt enää vastaa näitä uusia haasteita, joita meillä nyt on edessämme? Tämä on siis ensimmäinen kysymys. Ja toinen koskee sitä, että kävitte Itävallassa, kävitte pienviljelijöiden luona luomuviljelmillä. Kuulemisessa ne sanoitte, että asetatte etusijalle sen, että voitte tukea luomuviljelmiä. Mehän kaikki tiedämme, että toisessa pilarissa on paljon rajoitteita, jotka estävät pieniä maatiloja saamasta tällaista tukea. Oletteko valmis rikkomaan nämä rajat? Kollegi Flanagan. Kiitos, Steph Flanagan. Um, welcome, Commissioner. Tervetuloa komission jäsen tähän ensimmäiseen kokoukseen maatalouskomissaarina. Tämä on tärkeä tehtävä ja jos hoidatte tämän hyvin, niin meillä on toivottavasti hyvä tulevaisuus edessä. Te puhuitte siitä, miten puolustatte budjettia. Voisitteko selittää, millä tavalla ajatte sitä puolustaa? Tässä tilanteessa prosenttiluku koko EUn budjetista maatalouden osalta äh, laskee 39,6 prosentista 28,5 prosenttiin. Paljon on puhuttu siitä, että meillä on nyt vähemmän rahaa, mutta ei ole puhuttu siitä, miksi meillä on nyt vähemmän varoja. 2200 prosenttia on lisätty puolustusmenoja. Eli kun puhutte siitä, että puolustatte budjettia, niin taisteletteko sen puolesta, että saisitte vähän isomman siivun EU-budjetista maatalouteen? Koska kun kuuntelee nyt Irlannin pääministeri, hän eilen sanoi, että hän täydentää sitä kansallisista varoista näitä tukia – Eli ilmeisesti monet ovat jo luopuneet taistelusta ja luopuneet toivosta, että budjettia ei leikattaisi. Eli puolustatteko tätä prosenttilukemaa, joka tulee maataloudelle? Ja sitten Mercosur-sopimuksen osalta Irlanti sai 100 miljoonaa euroa, 50 miljoonaa EUsta ja 50 miljardia Iranista, jotta vähennettäisiin tuotantoa. Ja nyt kun tehdään sopimus ja tuodaan 99 000 tonnia naut, naudanlihaa merkosurmaista, niin voitteko puolustella sitä, että eu veromaksajien varoja käytetään näin ja sammutamme tulipaloja, jotka olemme itse sytyttäneet? Ja sitten Natura 2000-alueet ja taatut maksut. Komission kanta toukokuussa sanottiin, että tämä on eurooppalaista lakia. Miksi jäsenvaltio voisi kieltää maksut maalle, jolle on Euroopan tasolta asetettu ylimääräinen taakka. Tuen sitä, että me suojelemme biodiversiteettiä, mutta se pitää myöskin maksaa. Eli tuetteko sitä, että se pitää maksaa ja sitten maksujen uudelleenjako komission kanta oli 100 prosenttia ja meidän kantamme oli 65 prosenttia. Haluaisin, että tämä on 100 prosenttia. Ja taisteletteko, koska te puhuitte näistä pienistä perhetuloista, että tämä, nämä maksut olisivat 100 prosentin tasolla. Kiitos. Kiitoksia. Tässä olivat koordinaattorit. Ja nyt sitten kuulemme komission jäsenen ensimmäiset vastaukset. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitän kaikkia koordinaattoreita. Kiitän mielenkiintoista kysymyksistä. Viittasitte myös usean asian, joka on minulle tärkeä. Puhuitte budjettinäkökulmista, kuten myöskin YMPstä tähän liittyen. Dorfman on aivan oikeassa. Me menettäisimme tai meillä ei ole selkeää näkemystä maatalouspolitiikassa, EU, maatalouspolitiikasta EUssa on sellaisia muutoksia, jotka ovat saaneet viljelmien koot kasvamaan. Enemmän tehotuotantoa, pienviljelmät häviävät eivätkä kykene kilpailemaan. Nyt on historiallinen muutos ja mahdollisuus tällaiseen historialliseen muutokseen, sillä me voimme käynnistää nämä prosessit. Meidän tulisi tätä mahdollisuutta hyödyntää, käyttää vihreää sopimusta ja lopettaa tällaiset kielteiset kehityskulut. Jotta vihreää sopimusta voidaan kuitenkin käyttää, niin me tarvitsemme rahaa ja maataloudellemme ei ole mahdollista kehittyä niin kauan kuin ensimmäisen pilarin puitteissa on vähennyksiä ja leikkauksia. Maatalous ei kykene vastaamaan tähän uuteen tilanteeseen. Tämä johtaa myös siihen, että meillä täytyy olla korkeammat eläinsuojelukriteerit käytössä, mikä taas puolesta lisää kuluja. Ja niitä täytyy etsiä toisesta pilarista. En halua nyt puhua jäsenvaltiosta sinänsä, mutta sattumoisin kävin Itävallassa ja toinen pilari siellä toimii oikein hyvin. Suurin osa varoista käytetään, jotta voidaan tukea ympäristösopimuksia. Ja koska tätä nyt on jo täytäntöön pantu Itävallassa, jos todella tuemme tätä, niin silloin saamme aikaiseksi vahvan toisen pilarin. Ja jos tuemme kaikkia näitä luomutiloja, niin voimme päästä hyvin tuloksiin. Meidän täytyy siitä syystä hyödyntää tätä tilaisuutta ja Vihreä sopimus on hyvä syy sille, miten voidaan siirtää tuki pienemmille ja heikommille viljelmille, eh, jotka ovat tähän mennessä kaikki hävinneet siitä syystä, että eivät ole kyenneet vastaamaan tilanteeseen. Näin ne ehkä kykenevät kilpailemaan. Tässä on meidän tilaisuutemme. De Castro mainitsi ekojärjestelyt, Ja kuten totesin, olen valmis keskustelemaan näistä asioista ja keskustelemaan konkreettisista kysymyksistä. Ja myös viljelijät keskustelevat tästä asiasta. Kyseessä ei ole pelkästään mikään poliittinen vaatimus, vaan viljelijät haluavat tietää enemmän, mitä voivat tehdä, jotta Heidän katsotaan olevan äh, sellaisia viljelijöitä, jotka ovat noudattaneet sääntöjä. Ja säännöt täytyy selvittää. Ja olen valmis keskustelemaan tästä asiasta myös täällä Euroopan parlamentissa. Edustaja Müller puhui myös ekojärjestelystä. Ja kuten totesin, tämä pitkän aikavälin järjestely on kehitteillä. Edustaja Hoislinkin mainitsi tämän. Tärkeää se on kyse ei ole pelkästään siitä, että lisätään luomuviljelmien maa-alaa, vaan meidän täytyy lisätä luomutuotantoa, kuten myöskin sen kysyntää. Se vaihtelee voimakkaasti maasta toiseen. Koska äskettäin kävin Itävallassa, voi todeta, että miltei 25 prosenttia maalasta on luomuviljelmiä. Ja kulutus on siellä noin 200 euroa per capita. Puolassa, jos vertaan tilannetta siellä, on vain 4 euroa per capita tuo kulutus, kun kysymys on luomutuotteista. Nämä erot ovat siis valtavia. Meidän täytyy kehitellä tätä tilannetta, eikä tulisi vain pohtia mm, lisäpinta-alaa, vaan meidän tulee ehdottomasti tämä ottaa parempaa käsittelyä. Meidän täytyy edistää luomutuotteiden käyttöä ja meidän täytyy kehitellä tätä toimintasuunnitelmaa, jonka piakkoin esittelemme. On esitetty myös kysymyksiä pelota pöytän strategiasta. Monet maatalouskysymykset kuuluvat myös muiden pääosastojen kontolle, esimerkiksi torjunta-aineiden käyttö, luvat kuuluu Santelle mutta voin kyllä vakuuttaa, että olen aktiivisesti mukana komission sisäisessä työssä ja kaikki tätä koskevat päätökset tehdään vasta vaikutusanalyysin tekemisen jälkeen. Meidän täytyy myös muistaa, että jos uusia ehdotuksia tulee, jossa on korkeammat vaatimukset tai enemmän painotusta, joka kohdistuu viljelijöihin, niin meidän täytyy huolehtia viljelijöistämme ja aktiivisesti ehdottomasti aion tätä hoitaa, enkä tässä aion näkemystäni muuttaa. Edustaja David totesi, että meillä tämä ongelma on kyllä. Joskus viljelijöitä pidetään syyllisinä jotka ovat tämä ilmasto-ongelma meille aiheuttaneet. Sehän ei ole totta, vaan viljelijät ovat ensinnäkin uhreja. Ovat myös yhä enenevässä määrin kuivuuden ja ääri ilmasto uhreja. Meillä on tietysti joitakin tällaisia epämääräisiä viljelykäytäntöjä, jotka pitäisi tai jos ne ovat haitallisia ympäristölle. Ja tässä nimenomaan tehomaanviljely on tällainen, jossa pitäisi toimia järkevästi ja ottaa käyttöön rajoituksia. Mutta minun uskoakseni luomuviljelijät, perheviljelmät eivät ole vastuussa tästä katastrofista, ja näillä saattaa olla myönteinen vaikutus. Edustaja Kusmiuk, kysyitte viljelijäprotesteista. Kyllä, olen tietoinen tilanteesta. On viljelijöitä, jotka protestoivat. Olen keskustellut tämän liikehdinnän järjestäjien kanssa ja ihmiset ovat huolissaan tilanteesta. Pää pelonaiheet syntyvät uusista velvoitteista. Meillä ei ole riittävästi varoja, mikä todella saattaa vesittää koko vihreän sopimuksen. Täytyy olla ehdottoman tarkkaavainen tässä suhteessa ja meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta vihreä sopimus menestyy. Sen myötä ei pitäisi syntyä uusia jännitteitä eikä protesteja vaan meidän täytyy tehdä parhaamme, jotta voimme välttää tämän. Viljelijöillä on kuitenkin oikeus protestointiin. Erilaisia vaatimuksia on esitetty kansallisille hallituksille ja viljelijät ovat huolissaan, kun kysymys on pienviljelmistä, jotka Kusmi mainitsi, niin kyllä ne ovat erittäin tärkeitä minä tarkastelen maaseudun kehittämisohjelmia ja täytyy todeta, että siellä on paljon sellaisia ehdotuksia, jotka jättävät pienviljelijät ulkopuolelle. Siellä on erilaisia kynnysarvoja hyvin usein pienviljelijät jäävät ulkopuolelle. Ja tuki menee teho viljelijöille, tehomaatalouden edustajille. Tietysti tämä riippuu sitten ohjelmasta – ei tämä mikään yleissääntö ole, mutta strategiset suunnitelmat, joita valvon, niissä haluaisin keskittyä nimenomaan strategisiin suunnitelmiin. Ja meidän täytyy pitää mielessämme pienviljelijät, jotka täytyy ottaa mukaan tähän toisen pilarin tukiin. Se on yksi prioriteetteista, niin Minusta meidän täytyy tehdä toisesta pilarista demokraattisempi. Siellä jossain ryhmissä on ollut vähän edunsaajia ja tämä, tämä ryhmä pitäisi laajentua kattamaan kaikki viljelijät, jotka haluavat osallistua tähän ohjelmaan. Edustaja Flanagan kysymyksenä liittyivät budjettiin, siihen millä tavalla aion tätä budjettia puoltaa – Sanoisin, että toimin komission minulle myöntämän mandaatin nojalla. Olen mukana poliittisissa keskusteluissa, yritän vakuuttaa jäsenvaltioille tämän tilanteen. Aion vakuuttaa jäsenvaltioille, että ne ovat rohkeita. Niiden kannattaa olla rohkeita budjetin suhteen. Minulla on ollut paljon keskusteluita ja kokouksia jäsenvaltioiden kanssa. Ja toivottavasti saamme aikaiseksi myönteisen muutoksen ja budjettia saadaan kasvamaan. Nämä vaatimukset ovat valtavia, jotta voimme niihin vastata. Meillä täytyy olla oikea määrä varoja, sillä muussa tapauksessa tämä upea ajatus vihreästä sopimuksesta ei toteudu varsinkaan maataloudessa. Eli meidän yhteisten etujemme mukaan, mukaista on olla sallimatta sitä. Kiitoksia näistä ensimmäisistä vastauksista. Sitten muut kollegat. Ja lähes 30 jäsentä haluaa esittää kysymyksiä, eli minun pitää olla erittäin tiukka näiden puheaikojen suhteen. Aguilar, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa komission jäsen. Te puhuitte, että kun kävitte Itävallassa, niin näitte miten YMPn toinen pilari on menestynyt ja toivottavasti kun seuraavaksi käytte Espanjassa ja toivottavasti se tapahtuu mahdollisimman nopeasti, voitte huomata, millainen menestys on ollut YMPn ensimmäinen pilari, joka luo vaurautta, kilpailukykyä ja kestävyyttä. Tänään te puhuitte vihreän kehityksen sopimuksesta ja tulevasta pelota pöytään strategiasta. Ja tämä vihreä aalto on koskettanut myöskin yhteistä maatalouspolitiikkaa ja maataloutta. Ja te varmaan tiedätte näistä huolenaiheista ja kuten kollegakin teki, niin meidän täytyy miettiä näitä kahta strategiaa, eli vihreä kehityssopimusta ja pelota pöytään strategiaa. Kolleganne haluavat saada viimeisen sanan, mutta ainoastaan teidän tehtävämme on nyt kantaa tämä vastuu, kun puolustatte maatalous- ja karjanhoitoalaa – EU:ssa. Ja muistuttaisin vielä par- parlamentin päätöslauselmasta, joka liittyy EUn tulle, Yhdysvaltojen tull, asettamiin tulleihin. Ja meidän pitää nopeasti tukea aloja, joihin nämä tullit kohdistuvat. Ja toivon, että näemme teidät pian Espanjassa. Kiitos. Vino. Kiitoksia sitten edustaja Vino. Ja, äh, schön, dass Sie da sind. Hienoa, että olette paikalla, komission jäsen. Se, mikä minua ehkäpä järkytti eniten teidän puheessanne, oli se, että kolme prosenttia eh, omistaa puolet eh, maatalousmaasta. Mehän puhumme kaikki pienviljelijöistä ja pienviljelyrakenteista, mutta kolme prosenttia omistaa puolet kaikesta, joten eh, Eh, ihmettelen todellakin, että eh, ensimmäisessä pilarissa eh, on hehtaarituet. Eli siis minimaalinen prosentti tästä hyötyy ja minusta se on todella, todella väärin ja, ja tekopyhää ja tällä tuetaan väärää maataloutta. Minä todellakin toivoisin, että me keksisimme innovatiivisia uusia lähestymistapoja niin, että voimme tukea muutoksessa meidän maanviljelijöitämme. Mehän tiedämme, että meillä on vihreän kehityksen ohjelma, koska meillä on ongelmia. Ja sen vuoksi, no minulla on kysymys teille minulle on erityisen tärkeää, että toista pilaria suojellaan. Ja kun nyt tehdään eh, leikkauksia, niin emmekö me voisi velvoittaa jäsenvaltiot eh, eh, antamaan minimimäärän luomu viljelylle? Kiitoksia ja noudattakaa puheaikojanne. Seuraavaksi Tomasic. Frau Kollegin Tomasic gospodine predsjedniče. Gospodine poslanie vrlo kratko. hyvä puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Jotkut mukaan lukien Kroatia. ovat sellaisia, joilla on paljon sellaisia maa-alueita, joita ei käytetä, jotka ovat edelleen valtion omaisuutta. Ja samalla puhutaan siitä, että monilla ei ole riittävästi maata, joiden avulla toteuttaa näitä suunnitelmia. Millä tavalla komissio aikoo tai voisi kannustaa jäsenvaltioita toimimaan niin, että nämä käyttämättömät maat jaettaisiin oikeudenmukaisesti paikallisväestölle. Kiitoksia sitten Fritjanova. Předsedo, eh, pane eh, komissaari, děkuji za... Kiitos eh, puheenjohtaja komission jäsen. Kiitokset teidän esityksestänne. Halusin esittää yhden kysymyksen sen, nimittäin uusien teknologioiden käyttö maataloudessa, viljanviljelyssä, puhun tässä geenimuuntelusta. Jos meidän täytyy minimoida kemikaalien käyttöä ja samalla haluamme varmistaa, että maanviljelijät voivat elää, niin tämä on ehkäpä väline, jota ei ole käytetty tarpeeksi. Sehän on kuitenkin hallinnollisesti hyvin hankala ja, ja, ja kallis ottaa käyttöön. Mitä mieltä te olette tästä? ja miten me voisimme auttaa sen parempaa käyttöä. Amaru. Kiitoksia seuraavaksi Amaru. Obrigado. Senhor Comissário. Kiitoksia. Komission jäsen. Kun ajatellaan vihreän kehityksen suunnitelmaa ja maataloutta, niin tämä ei ole mitään peliä. Olemme nähneet, että meidän täytyy kunnioittaa erilaisia kantoja, mutta maatalous saattaa johtaa siihen, että biodiversiteettiä ei ole riittävästi, emmekä saa sallia sitä. Meidän täytyy tukea vihreän kehityksen sopimusta, kuten viljelijätkin tekevät, mutta kun ajatellaan YMPn uudistusta, niin onko siihen annettu riittävästi resursseja? Välillä vähän pelkään Euroopan viljelijöiden tulevaisuuden puolesta ja tietysti myöskin portugalilaisten puolesta. Eli haluaisin kysyä, te puhuitte pienistä perhetiloista ja tasapainosta, mutta haluaisin, että mietitte hiukan sitä, että meillä voisi olla tasa-arvoisempia maksuja myöskin ensimmäisessä pilarissa. Ja sitten toinen pilari ja kohesiopolitiikka ja yhteinen maatalouspolitiikka niiden välinen yhteys. Tak for det, og det på dansk. Kiitos ja nyt sitten puhunkin tanskaa. Kiitokset äh, puheenvuorosta ja kiitokset komission jäsenelle siitä, että hän tuli tänne odotan mielenkiinnolla rakentavaa yhteistyötä tulevana viitenä vuotena. Minulla on yksi kysymys. Miten sinä äh, suhtaudut äh, uusiin tekniikoihin, kuten CRISPR esimerkiksi? Äh, koska GMO on yksi asia, mistä puhutaan, ja minusta se on aika ongelmallista. Teknologian kautta saadaan uusia viljoja, jotka voisivat sopeutua paremmin meidän ilmastoomme. Ja minusta meidän täytyy hyödyntää uutta teknologiaa, kun taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Siksi toivon, että työskentelisit sen edestä, että me voisimme parantaa GMO-järjestelyitä. Kiitos, Ten Bushman. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa Wojcikowski, minusta on todella ilahduttavaa, että olette täällä tänään paikalla. Minulla on kysymys eläinten suojelusta. Eläinten kuljetus saa kokea valtavia katastrofeja jatkuvasti ja seuraukset ovat todella järkyttävät. Erityisesti kuljetukset EUn ulkopuolella johtavat sellaiseen tilanteeseen, jotka eivät missään tapauksessa vasta eurooppalaisia standardeja. Esimerkiksi Keski-Aasiaan tapahtuvat kuljetukset tai aluksissa tapahtuneet kuljetukset Lähi-idässä, mm. jossa eläimiä kuolee ja eläimet joutuvat kärsimään. Eli kysymykseni onkin seuraava. mitä strategiaa tuette aivan konkreettisesti, jonka avulla EU voisi toimia, jotta tämänkaltaisia tragedioita ei tapahtuisi enää? Kiitoksia. Vielen Dank, Kollege Jürgel. Kiitoksia sitten kollega Jugil. Panie przewodniczący, panie komisarzu, mało czasu, ale krótko. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen. Ensinnäkin, katsotteko, että pitäisi hiukan analysoida YMPn tavoitteita, jotka on kirjattu perussopimukseen? Nämä ovat tavoitteita vuodelta 2009 ja nyt meillä on vihreän kehityksen sopimus ja muuta. Eli Pitäisikö näitä tavoitteita ehkä muuttaa? Ja sitten toiseksi siirtymäkausi. On ehdotettu, että siitä tulisi kahden vuoden mittainen, ja monet parlamentin jäsenet ovat tästä puhuneet. Eli voitteko tästä sanoa jotain? Ja sitten maakeskittymät ja maan kierto. Nyt on käynnistetty tutkimus Puolaa vastaan mitä tulee näihin kysymyksiin, mutta tämä ei ole komission vastuulla. Ehkä tästä pitäisi nyt luopua ja ainakin päättää tähän. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Ryssen. Kiitoksia, ook dank Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenille tulosta ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Oli hyvä kuulla, että te sanoitte, että te haluatte pitää kiinni maatalousbudjetista, koska minä olen kovin huolissani vihreän kehityksen ohjelmasta. Varsinkin, koska siinä on hyvin korkeat tavoitteet, mutta hyvin vähän olen kuullut välineistä. Maanviljelijät tarvitsevat kunnolliset välineet tähän – Äh, esimerkiksi vahvemmat äh, kasvit äh, uusien teknologioiden avulla ja millä tavalla käytetään kasvinsuojeluaineita, torjunta-aineita. Ei tässä ole kysymys vain rahasta. Minun kysymykseni kuuluukin, miten me voimme huolehtia siitä, että maanviljelijöiden vuosikymmenten kokemukset äh, ja tieto maanviljelystä voidaan ottaa huomioon vihreän kehityksen ohjelmassa? Ja toiseksi, mitä komissio tekee, että voidaan ottaa parhaat välineet ja tekniikat käyttöön mahdollisimman nopeasti maanviljelijöille? Ja jos äh, käytte Alankomaissa vierailuilla, niin olette sydämellisesti tervetullut. Vielen Dank, Frau Kollegin Katainen. Kiitoksia sitten Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos arvoisa maatalouskomissaari. Toivon menestystä alkavalle kaudellenne ja, ja työllenne ja pidän erityisen tärkeänä sitä, että, että tehtävän antokirjeessänne tuossa Mission Letterissa on selkeästi määrit, määritelty, että tuleva CAP-uudistus on vietävä sen edellisen komission vuonna 2018 antaman ehdotuksen mukaisesti loppuun saakka ja toivon myös, että löydätte komissiossa selkeän ratkaisun Green Dealin uuden ympäristökunnianhimon äh, ja strategisten suunnitelmien yhteensovittamiselle siten, että viljelijöille ei tulisi lisää hallinnollista taakkaa ja tietysti myös niin, että viljelijöiden tulotaso ei, ei laskisi. Viljelijöille on tarjottava kepin sijasta porkkanaa. Haluaisin kysyä teiltä Miten varmistatte komissiossa sen, että viljelijät nähdään ilmasto- ja ympäristötoimenpiteissä ratkaisun tekijöinä eikä, eikä syyllisinä? Puhuitte tuossa aiemmin, että viljelijät ovat ilmastonmuutoksen uhreja, mutta miten me saataisiin meidät näkymään kaikki nimenomaan ratkaisun tekijöinä? Dank, Frau Kollegin Aljeva. Kiitokset, Aljeva Pilin. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen, hyvät kollegat. Tästä asiasta on puhuttu jo monta kertaa, mutta miten luotte synergiaa eri rahoitusvälineiden välillä? Konkreettisesti puhun nyt biodiversiteettistrategiasta ja vihreän kehityksen sopimuksesta – sekä pellolta pöytään strategiasta. Mehän tiedämme, että näillä hankkeilla on erilaiset aikataulut. Ja te puhuitte siitä, että meidän pitää vahvistaa budjettia, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että kyse ei ole pelkästään maataloudesta YMPstä, vaan siellä on muitakin toimia, joita tulee edistää. Ja on luvattu, että tätä kautta saadaan parempia palveluita, digitalisoitua ympäristösuojelutoimien toteuttamista maaseudulla. Ja sitten entäs sitten nämä kansalliset siirtymäavut ja sitten pientilat? He ovat, ne ovat huolissaan tästä tilanteesta. Kiitos. Hyvä komission jäsen, äm, suor... haluaisin kysyä teiltä Washington Postin tutkimuksesta ja sitä, että rahoja on käytetty esimerkiksi oligarkkien rahoittamiseen. No, haluan myös kysyä ilmastonmuutoksesta. Haluaisin kuulla teiltä Asorien tilanteesta. Mehän tiedämme, että lämpötilat ovat nousseet, mutta myös se, se on vaikuttanut hyvin paljon nimenomaan maanviljelysektoriin. Onko teillä mitään ratkaisuja, jolla voitaisiin tukea maanviljelijöitä Asoreilla, varsinkin hedelmiä vihannesten viljelijöitä, koska me tiedämme, että heillä on valtava pula esimerkiksi vedestä. Kiitos. Dank, Frau Kollegin Aguilera. Kiitoksia sitten Aguilera. Muchas gracias, bienvenidos. Kiitoksia ja tervetuloa komission jäsen. Haluaisin nyt konkreettisemmin kuulla näistä asioista, joita pitää käsitellä ensi kuukausina. Rahoituskehys, YMP, vihreän kehityksen sopimus, pelolta pöytään strategia. Eli mikä on teidän aikataulunne, koska me emme voi uudistaa YMPtä, jos emme tiedä budjetista ensin. Eli meidän pitäisi tehdä enemmän maataloudessa vähemmillä varoilla. No, se nyt ei ole mikään myönteinen viesti. Ja sitten on erinäisiä aloja, jotka ovat kärsineet Yhdysvaltojen tulleista ja ne odottavat jotain muuta kuin tätä edistämistukea, millä pitää olla kunnollinen suunnitelma, erityisesti näillä aloilla, joihin tämä on kohdistunut omassa maassani Espanjassa, mutta erityisesti oliviöljyalalla. Teidän pitää välittää viesti Eli yksityinen varastointi ei toimi. Öljyn hinta, oliviöljyn hinta laskee ja Espanjassa osuuskunta ala on pyytänyt omaa sääntelyä ja 30. tammikuuta lähtien on sitten jo ollaan järjestämässä mielenosoituksia. Kiitoksia sitten Karvajes. Eh, seja também muito bem-vindo, Kiitoksia. Kiitoksia, komissaari. Toivotan teille kaikkea hyvää. Meidän täytyy muistaa, että pelolta pöytään strategia on perustavanlaatuinen, mutta sen täytyy olla erittäin vahva strategia niin, että voimme vahvistaa elintarviketuotantoamme. Ja meillä täytyy olla myös strategioita, joiden avulla voidaan torjua ilmastonmuutosta – ja lisätä eläinten hyvinvointia. Komissaari, varmasti tiedätte, että meidän täytyy kyetä myöskin kunnioittamaan maaseutuväestön tietotaitoa. Komission järjestämän konferenssin aikana totesitte, että yksi prioriteeteistanne on pitkän aikavälin strategian suunnitelma maaseutualueille Ja kun tuo strategia esitellään, minkä mallinen se on, mitä toimenpiteitä siihen sisällytetään, sisältääkö pelotopöytään strategia näiden maaseutualueiden toiminnan? Tuo pitkän aikavälin toiminnan täytyy olla mukana kaikissa eri näiden alueiden tarpeissa ja meidän täytyy pohtia sitä nimenomaan tässä yhteydessä. Kiitos, Että astăzi avem diferențe majore. Kiitos. Suorien maksujen välillä eri jäsenvaltioiden on valtavia eroja, varsinkin mitä tulee itäisen ja läntisen Euroopan maanviljelijöihin. Vihreän kehityksen ohjelmassa täytyy huomioida kaikki maanviljelijät huolimatta siitä, missä he ovat. Köyhyysongelma koskee myös köyhyysongelmaa koskee myös samat ongelmat. Me puhutamme myös lannoitteiden käytön ja torjunta-aineiden käytön vähentämistä. Monet kollegat tästä jo puhuivat. Mutta näissä olosuhteissahan meidän pitäisi puhua jäsenvaltioiden, eri jäsenvaltioiden välisen epätasapainon palauttamisesta. Meillä on samat ympäristöstandardit sekä itä- että länsipuolella, mutta kuitenkin Toisella puolella maanviljelijät saavat paljon enemmän tukea. On todella vaikea tehdä enemmän vähemmällä rahalla. Pitäkää tämä mielessäni ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä. Joten, että meillä olisi tällainen konvergentio ohjelma nopeampi yhdistetty ohjelma. Kiitos tänne edustaja Haasikamp. Welkom commissaris Nakip. Tervetuloa komissaari. Kanojen jälkeen käytetään kaneja elintarvikkeina. Ja kuitenkin meillä on lainsäädäntö tässä suhteessa. Vuonna 2017 esitin jo kysymyksen tästä. Viime viikolla elintarvikeviranomainen esitti tuomionsa nimenomaan kanineen hirvittävästä tilanteesta. Ne joutuvat kärsimään koko elämänsä, elämään häkeissä, ilman mitään sosiaalisia kontakteja. Ja tämän hirvittävän olemassaolonsa lopuksi sitten ne tapetaan Alankomaissa tilanne ei ole näin hirvittävä, mutta se on kuitenkin sellainen, että kuvat esimerkiksi todistavat, että kaninien elämä on yhtä helvittiä. Ne, niillä on esimerkiksi haavaumia tassuissaan. Ja nämä tilanteet ovat todella kamalia, joissa kanineja pidetään. Meidän täytyisi ehdottomasti lopettaa tällaisten häkkeläinten pito. Thank kolege Bogovic. Yep. Kiitokset sitten Bogović. Dobrodošao na našem odboru. E, kot smo slišali... Kiitoksia. Kiitoksia, että olette valiokunnassamme. Tänäänhän puhutaan vihreän kehityksen sopimuksesta, digitaalisesta unionista, monivuotisesta rahoituskehyksestä ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta. Eli varoja ei ole paljon nyt maataloutta ja maaseudun kehittymistä varten – ja viljelijät ovat nyt peloissaan. Näiden strategioiden kautta yritämme nyt löytää ratkaisuja ja meidän pitää esimerkiksi lyhentää toimitusketjuja, luoda lisää työpaikkoja ja korottaa viljelijöiden tuloja ja lisätä matkailua. Näin voidaan pitää huolta vanhemmista sukupolvista. Ja sitten energia- ja terveydenhuoltokysymykset Nämäkin liittyvät vihreän kehitykseen, sopimukseen ja muihinkin strategioihin. Miten aiotte toimia niin, että muut kohesiovarat voidaan ohjata maaseudulle, koska maatalous ja maaseudun kehittäminen ovat osa tätä ratkaisua ja ne ovat osa myöskin tätä vihreän kehityksen sopimusta. Bonjour, monsieur le... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Huomenta komissaari. Haluaisin ilmaista huolestuneisuuteni, niin varsinkin kun puhutaan siirtymärahaston rah- rahoittamisesta. Tämä rahasto, jonka tavoite on auttaa niitä alueita, jotka ovat erityisen riippuvaisia fossiilisesta energiasta, löytyy nyt monivuotisen rahoituskehyksen kolmannesta otsakkeesta. Samassa otsakkeessa puhutaan myös yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja tästä haluaisin tietää. Rahaston tavoitteena on auttaa niitä valtioita, jotka eniten tarvitsevat vihreän sopimuksen täytäntöönpanossa apua. Eikö sen pitäisi olla toisen otsakon kohdassa, samassa kohdassa kuin kohesiopolitiikan? Lisäksi komission tavoitteena on laittaa tähän rahastoon 7,5 miljardia euroa. Kun otetaan huomioon nämä tämänhetkiset sijoitukset, voisitteko sitoutua siihen, että täytäntöön pannaan, tai siihen, että vihreän sopimuksen täytäntöönpano ei tapahdu YMPn kustannuksella? Soidu. Kiitoksia kollega Soidu. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen siitä, että olette valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa. Kun nyt ajatellaan Yhdysvaltojen asettamia tulleja, Eurooppalaiset ja erityisesti espanjalaiset tuottajat ovat nyt erittäin hankalassa tilanteessa. He ovat menettäneet miljoonien tuloja ja monet työpaikat ovat kadonneet. Meillä pitää olla joustavuutta viinin markkinoinnista ja oliiviöljyn yksityisessä varastoinnissa ja komission reaktio on ollut riittämätön ja hidas. Eli milloin nämä tullit loppuvat ja milloin komissio aikaa neuvotella Yhdysvaltojen kanssa ja millä tavalla annetaan kompensaatiota äh, näistä vahingoista, joita on koitut esimerkiksi olivin kasvattajille. Ja hän on ryhtynyt oikeudellisiin toimineita tulee vastaan. vastaan. Ja Yhdysvalloissa tällä viikolla julistettiin osa näistä tulleista laittomiksi, eli ehkä tätä kautta löydetään sitten ratkaisu koko tähän ongelmaan. Kiitos. Kollega Kiitoksia sitten edustaja Ropi. Kiitos. Haluaisin onnitella uutta komission jäsentä tehtävässään. Kaikkea hyvää teille. Kysymykseni kuuluu seuraavaksi. Mikä teidän kantanne on täyteen konvergenssiin YMP EPssä säännöt ja vaatimukset ovat samat kaikille jäsenvaltioille, mutta tuki voi vaihdella jopa kolminkertaisesti, kun vertaamme eri valtioita. Eli tuki Baltian maille ei ole edes 70 prosenttia EUn keskimääräisestä tuesta. Ja luonnollisesti maanviljelijöillä on ongelmia tavoitteiden ja vaatimusten täyttämisessä – ja vaatimukset vain kasvavat, että jos tätä asiaa ei ratkaista, me emme kykene enää jatkamaan työtämme. Tolerii. Kiitoksia sitten Tolerii. bienvenue, euh, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Kuulemistilaisuudessa te puhuitte yhteisestä maatalouspolitiikasta ja nyt meillä on sitten tämä pelota pöytään strategia, jossa on aika paljon samaa sisältöä – Eli meidän pitää ottaa huomioon yhteiskunnalliset ja ympäristökysymykset myöskin elintarvikekysymyksissä. Ja nyt tuottajat ovat hankalassa tilanteessa, koska heitä ymmärretään yhä vähemmin. No pelota pöytään strategia, sehän on hyvin selkeä kansalaisille, niin eikö tätä kautta voitaisi yhdistää yhteistä maatalouspolitiikkaa muihin politiikoihin? Ja miten voidaan uudistaa YMPtä osana tätä pelota pöytään strategiaa. Ja sitten kansalaiset eivät saa ruokaa pelkästään EUn alueelta, eli miten voidaan varmistaa, että pelota pöytään strategia noudattaa kaikkien kuluttajien ja viljelijöiden etuja Euroopassa samalla tavalla? Kiitos. Dank, Frau Kollegin Šojdrova. Kiitoksia sitten Šojdrova. Děkuji, pane komisaři, já vám velmi dobře... Kiitoksia, hyvä komissaari. Ymmärrän teitä, en pelkästään siitä syystä, että kielemme ovat samankaltaiset, vaan myös siitä syystä, että haluatte tukea perheviljelmiä. Ja ette halua, että maalat keskittyvät vain muutaman viljelijän käsiin. Minun mielestäni viljelijät ovat myös kaikkein alttiimpina ilmastonmuutoksille ja meidän tulisi auttaa heitä. Ja komission suunnitelmasta saamme nähdä, että YMP 40 prosentilla tukee ilmastonmuutosta, Horizon Life ja muut ohjelmat 30 prosentilla – 72 prosenttia LIFE-ohjelmasta menee ilmastonmuutoskysymyksiin. En kuitenkaan näe, että mitään varoja myönnettäisiin viljelijöillemme, jotta autettaisiin heitä lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia heihin. Haluaisin, että tämä sisällytettäisiin esimerkiksi torjunta-aine tai korvaavat aineet siinä meillä tosi katsoa, mitä voitaisiin sen sisältää. Kiitos. Neljä lyhyttä huomiota. Ensinnäkin jatkakaa samalla tavalla, käykää jatkossakin eh, tiloilla, koska on hyvä käydä paikan päällä katsomassa. Toisekseen eh, budjetin osalta jatkakaa näin, mutta alkaa puuko vain maatalousministereiden kanssa, vaan menkää pari ovea eteenpäin. Maatalousministerit ovat täysin meidän puolellamme, mutta valtiovarainministerit kahmivat taskunsa täyteen rahaa, eivätkä halua luopua siitä. Kolmanneksi yhteinen maatalouspolitiikka. Olen iloinen siitä, että meillä pitäisi olla jonkinnäköinen tällainen ehdotus toimenpidelistasta. Tämä on asia, josta olemme puhuneet täällä useaan kertaan me varmasti tartumme teidän ajatukseenne seuraavassa keskustelussa. Ja sitten viimeinen asia, maan omistuksen keskittyminen. Siitä täytyy puhua asiallisesti, se on ongelma. Mutta jos vain katsoo näitä tilastoja ja lukee kuin piru raamattua, niin, niin silloin sitä on hyvin... Joo, meidän täytyy vaatia tässä asiallista keskustelua. Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitoksia sitten Andrea. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Jotta komission kollegio saataisiin vakuuttuneeksi, niin se ei ole helppoa. Jäsenvaltiolla on roolinsa ja vihreän kehityksen sopimus on erittäin tärkeä ja sille on annettu huomattava budjetti. Ja eikö meidän pitäisi alueellistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa? ja ottaa mukaan sekä luomuala ja uuden alan viljely. Eli näin voidaan osoittaa, kuinka tärkeä biodiversiteetti on ihmisterveyden kannalta. Nyt kun uudistamme yhteistä maatalouspolitiikkaa, eikö siihen pitäisi ottaa huomioon mukaan tämä vihreän kehityksen ohjelma? Ja sitten meidän täytyy miettiä maan käytön muutoksia. Ja voisitko kertoa näistä säädöksistä enemmän? Kiitos. Dank, Frau Kollegin McGuinness. Kiitoksia. Sitten, sitten McGuinness. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Um, I'm a little... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Olen hiukan huolissanne tästä jaosta, jonka teette luomuviljelijöiden ja sitten tehoviljelijöiden välillä hyvät ja pahat vähän ikään kuin. Ja jätätte koko tämän perinteisten viljelijöiden ryhmän keski-suurten viljelmien omistajat pois. Ja minusta ei ole oikein hyvä, että näihin ääripäihin vain keskitytään. Kun puhutaan tehoviljelmistä, niin ette puhu teho prosessoinnista. Ja minusta nämä yhteydet pitää selkeästi ottaa esille, sillä niillä on kyllä merkitystä. Ja pitäisi ottaa huomioon ne paineet, jotka kohdistuvat viljelijöihin näiden suurprosessoihin vuoksi. Siksi meillä on nimenomaan viljelijät kadulla protestoimassa Kysymys on matalatuloisuudesta ja markkinahinnoista, ja te ette ole kyllä näitä asioita käsitellyt. Toiseksi olen huolissani maatalouskomissaarin valtuuksista. Vaikuttaa siltä, että monet komissaarit hoittavat teidän asioita, niin kun katsotaan pöydältä, pellolta pöytään strategiaa ja Vaikuttaa siltä, että ette oikein saa tätä aterian suurta osaa itsellenne. Voitteko näitä huolenaiheita niin hälventää? Ja aiotteko puuttua VTO ja sitten torjunta-aineisiin, kuten myöskin elintarvikkeista tuona Euroopan ulkopuolelta, jossa on käytetty näitä kiellettyjä aineita? Kiitoksia. Kiitoksia, Le Breton. Bonjour, monsieur le commissaire. Huomenta komission jäsen. Arvostin alustustanne ja erityisesti sitä, että haluatte vahvistaa YMPn budjettia ja sitä, että luodaan synergiaa YMPn ja kohesiopolitiikan välillä. Te puhuitte kuitenkin tämän maatalousalueiden keskittymisestä, eli 3 prosenttia omistajista omistaa 50 prosenttia maatalousalueista EU:ssa. Eli millaisia ratkaisuja ehdotatte, jotta voidaan kääntää tämä tendenssi toiseen suuntaan ja jäsenvaltioiden pitäisi paremmin hyödyntää toista pilaria? No, tämä on hankalaa, koska meillä on kaksi suurta uhkaa maataloudessa. Ensinnäkin tämä vihreän kehityksen sopimus, joka luo uusia sitoumuksia, ja jos tähän ei myönnetä lisävaroja, niin seuraamukset tulevat olemaan kammottavia. No, vaikutusten arviointia ollaan tekemässä, mutta sitten on toinen uhka, eli vapakauppasopimukset. Eli Millaista johdonmukaisuutta on YMP ja vapakauppasopimusten välillä, jotka käsittelevät maatalouttamme kuin vain yhtenä muuttujana? Kiitos. Kiitoksia. Kysymyskierros päättyy tähän. Ja nyt pyytäisin, että komission jäsen antaa vastauksia. Ja meillä on hyvin aikaa, eli teillä on 15-20 minuuttia aikaa vastata näihin eri kysymyksiin. Bardzo, bardzo dziękuję panie przewodniczący, dziękuję wszystkim państwu posłom za tak... Kiitos. Kiitokset e, kaikista kysymyksistänne. Olen yrittänyt ne nyt tänne kirjata muistiin, mutta pyydän jo etukäteen anteeksi, jos jotain vastauksia jää uupumaan. Kysymyksiä oli nimittäin paljon. Edustaja Aguilar, te sanoitte, näette, että minä täydennän toista pilaria Itävallassa ja että me emme saa unohtaa eh, ensimmäistä pilaria. Molemmat pilarit ovat tärkeitä toki. Ensimmäinen pilari on olemassa maanviljelijöille, jotka haluavat viljellä, jotka haluavat harjoittaa maanviljelyä ja tehdä sitä kustannustehokasta, joten meidän täytyy tukea kaikkia, jotka haluavat harjoittaa maanviljelystä. Ja toinen pilari on niille, jotka haluavat sitten äh, harjoittaa lisää äh, muuta toimia. Tämä on YMPn yksi filosofia ja haluaisinkin tietää enemmän kokemuksista muissa jäsenvaltioissa, joihin, äh, joissa vierailen. Äh, edustaja Wiener vain mainitsi kaikki nämä prosenttiosuudet maan äh, omistuksen keskittymisestä. Le Breton puhui samasta tai samankaltaisesta asiasta. EUn tasolla meillä on yksi toimenpide, jota voimme käyttää, capping, eli leikataan maksuja kaikkein suurimmille tiloille. Tällä tavalla yritämme välttää tätä keskittymää. Eli 60 000-100 000 euroa olisi katto. Olin valiokunnassa, kun te keskustelitte YMPn uudistuksesta ja silloin ehdotettiin tällaista pakollista tukikattoa, mutta mm, sitä ei koskaan kuitenkaan otettu täysin käyttöön. Joten tietyn rajan, koko rajan ylittävä tila ei enää ole oikeastaan tila, vaan enemmänkin suuryritys ja tällaisen yrityksen rahoittamisen pitäisi olla rajallista. Mutta tämä on jäsenvaltioista kiinni ja emme me tiedä, mitä jäsenvaltiot aikovat tehdä. Meillä on tässä aikamoista eroavaisuutta. Meillä on maita, jossa keskitilan koko on alle 10 hehtaaria ja sitten on maita, jossa keskitilan koko on yli 100 hehtaaria. Kun on kysymys kansallisista välineistä, niin niitä on koko joukko. Edustaja Jyrgilhän tämän myös mainitsi. Puolassa on otettu käyttöön hyvin rajoittava laki, kun on kysymys maan ostosta riippumatta kansallisuudesta, koska kaikilla eu kansalaisilla tulee olla samat säännöt ja samat mahdollisuudet ostaa maata, eikä meidän tule syrjää muita kansallisuuden pohjalta. Mutta syrjintää tehdään sen pohjalta, onko kyseessä maanviljelijä vai ei maanviljelijä. Tämä on yksi asia, mistä puhutaan. No, ei minun pääosastossani, vaan toinen pääosasto tätä käsittelee. Ja meidän tulisi YMPn uudistuksen yhteydessä katsoa myös tällaista yhtä mahdollisuutta – ja tukea sellaisia toimia, joka mahdollistaisi maan myymisen nimenomaan maanviljelijöille, koska suurin rajoite nuorille viljelijöille on maan ostaminen. Siitä on ollut erilaisia tutkimuksia. Nuoret ihmiset, jotka haluaisivat ryhtyä maanviljelijäksi, heillä on ongelmia, koska maan saaminen on hank hankalaa. Ei maa, viljelymaa saa olla spekuloinnin kohde, että ostetaan maata ja tienataan sillä sitten rahaa. Me tulemme tekemään kaikkemme voidaksemme löytää ratkaisuja. Mutta Tämä on kuitenkin jäsenvaltioiden vastuulla. Komissio voi ohjata, neuvoa, valvoa, mitä tapahtuu. Me voimme myös kertoa hyvistä käytänteistä, mutta perustamissopimuksessa sanotaan, että kaikki omistajuuden sääntely on jäsenvaltioiden toimivaltuus. Edustaja Tomasic Kroatiasta kysyi valtion omistamista maasta Kroatiassa. Myös kroatialaiset maanviljelijät kysyivät minulta tätä, kun kävin Kroatiassa ja kertovat minulle, että tämä on aika iso asia – No, minä sanoin, että meidän täytyy käyttää hyviä tai jatkaa hyviä käytänteitä. Esimerkiksi pitkäaikaisia vuokrasopimuksia valtion mailla. Puola on lähtenyt tähän, eli maata vuokrataan hyvinkin pitkillä sopimuksilla. Meillä on puolitoista miljoonaa äh, hehtaaria valtionomistuksessa, jotka on äh, liisattu vuokrattu maanviljelijöille, koska maanviljelijät eivät kyenneet ostamaan sitä maata, niin silloin pitkän aikavälin vuokrasopimukset ovat yksi ratkaisu. Sitten äh, täällä kysyttiin uusista teknologioista, uudesta tekniikoista ja uusista teknologista. Minä äh, tuen kyllä tätä. Kyllä meidän tulisi käyttää uusia teknologioita ja uusia tekniikoita kun on kysymys esimerkiksi uusiin kasvilajeihin, kasvi, uusista kasvilajeista, jotka kestäisivät paremmin ilmastonmuutoksen. Tällaisia, jos tällaisia ehdotuksia ja strategisia suunnitelmia tulee jäsenvaltiosta, niin minä tuen niitä kyllä. Tällä tavalla me voimme vähentää esimerkiksi lannoitteiden käyttöä mutta samanaikaisesti emme kuitenkaan myöskään vähennä sadon määrää. Ja sitten voimme myös käyttää kasvinsuojeluaineita tällaisina kohdennettuina tarkemmin. Nämä ovat hyviä ajatuksia. Tällaisia strategiasuunnitelmia tuemme heti. Toki kaiken täytyy perustua tieteelliseen tietämykseen ja teknologioissa, samoin myös bioteknologiassa, joka on herättänyt aika paljon keskustelua, koska jos bioteknologia karkaa käsistä, se voi olla suuri uhka. Eli tässä täytyy päätökset tehdä tieteen ja tutkimuksen pohjalta. Eli tuemme uusia teknologioita, jos tiede tukee sitä. Kristensen ainakin puhui tästä. Sitten edustaja Bushman puhui eläinten kuljetuksista. Minä olen hyvin herkkä tällaisille aiheille. Nämä kauheat kuvat, joita olemme nähneet eläinkuljetuksista, usein ihmiset kääntyvät sitten, kääntyvät sitten maanviljelijöitä vastaan, mutta eivät hän maanviljelijät niitä eläimiä kuljeta, vaan ne ovat yrityksiä. Ne ovat äh, kuljetusyrityksiä, jotka eivät täytä standardeja. Joten meidän täytyy tiukentaa valvontaa. Meillähän on EU-säädös äh, eläinten kuljetuksista, elävien eläinten kuljetuksista. Toinen asia olisi siis sitten luoda vaihtoehtoja niin, että voisimme välttää äh, ainakin lyhyemmän matkan kuljetuksia. Meidän tulisi tukea niitä, jotka tuottavat paikallisille markkinoille. Toisesta pilarista löytyisi tukea. Sanotaan, että meillä on maatila, joka toimittaa eläimiä äh, paikalliselle äh, prosessoijalle lähellä maatilaa ja, ja tästä on sopimus niin, että tämä äh, jalost, jatkojalostaja on tehnyt sopimuksen siitä, että hän ostaa nämä eläimet, niin silloin hän se myös vähentää kasvihuonepäästöjä, kun niitä ei kuljeteta, niin silloin sitä voitaisiin tukea myös vihreän kehityksen ohjelman kautta. Tämä voisi sitten koskea myös pitkän matkan eläinkuljetuksia. Edustaja Jyrgel kyseli myös siirtymäkaudesta kahden vuoden siirtymäkausi nyt me puhumme yhdestä vuodesta, toivon mukaan kykenemme hoitamaan asian vuodessa. Se liittyy tietenkin äh, monivuotisen rahoituskehyksen äh, kehityksestä. No, kaikki on kuitenkin käynnissä, pyörät pyörivät ja toivon mukaan kykenemme hoitamaan nämä strategiset suunnitelmat vuodessa ja sitten äh, vuonna 2020 22 uusi YMP käynnistyy uusien sääntöjen pohjalta. Sitten te kysyt, joku kysyi täällä myös uusista teknologioista. Siihen minä kyllä jo vastasin. Yksi asia kuitenkin vielä mainitsin tämä jo kuulemisissa. Jos MFF hyväksytään, silloin meillä on rahasto elintarvikkeiden maatalouden tieteelliseen tutkimuksiin. 10 miljardia. Meidän täytyy jakaa tämä raha sitten viisaalla tavalla. Tutkimushan auttaa maanviljelijöitä ja niin, että nämä tutkimus tukisi käytännön ratkaisuja, eikä mitään tällaisia äh, kaukaa haettuja teknologisia teorioita, ei vaan asioita, jotka auttaisivat ja tukisivat eh, maanviljelijöitä heidän arkipäivässään ja myös esimerkiksi ympäristötoimia. Eli meidän täytyy käyttää tätä rahastoa sitten hyvin viisalla tavalla. Edustaja Katainen, eh, hyvin tärkeitä sanoja lausuitte. Te sanoitte, että maanviljelijät pitää nähdä osana ratkaisua eikä ongelmaa. Joidenkin ihmisten mielestä meidän pitäisi päästä eroon maanviljelystä ja unohtaa koko maatalous. Joten kyllä, kaikki vihreän kehityksen ohjelman toiminta on toteutettava niin, että muistamme, että maanviljelijöiden on oltava siinä mukana. Meidän täytyy rohkaista maanviljelijöitä. Ja minä main, mainitsinkin jo aikaisemmin, että maanviljelyn tulee olla ympäristöystävällisempää, mutta myös YMP täytyy olla maanviljelijäystävällisempää, koska ilman maanviljelijöitä me emme voi tehdä mitään. Nyt no, vain 10 miljoonaa maanviljelijä takaa elintarvike varmuuden 500 miljoonalle kansalaiselle, joten meidän täytyisi olla kiitollisia. Meidän täytyy kunnioittaa meidän maanviljelijöitämme, koska tämä on kutistuva ammatillinen ryhmä. Meidän on tuettava heitä, koska ilman heitä meillä ei ole elintarvikevarmuutta Euroopassa. Edustaja Alje mainitsi, että täytyy lisätä budjettia, mutta mutta tähän sanoisin, samoin kuin myös edustaja Jaar sanoi, että meidän täytyy puhua valtiovarainministereiden kanssa, koska maatalousministerit eivät ole niitä, jotka rahat pöydälle yskäisevät. Hallituksessa ja komissiossa minä puolustan maataloutta, mutta kaikki eivät ajattele samalla tavalla ja sama tilannehan on myös hallituksessa. Ensimmäisissä keskusteluissa keskusteluissa, ensimmäisenä käyn keskusteluita talousministeriöiden kanssa ja olemme pallotelleet erilaisia ajatuksia. En niitä nyt vielä kerro, mutta ideoita on ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Me yritämme tässä löytää jonkin tavan, millä tavalla toimia niin, että toimisimme reilusti niin, että kaikki ovat mukana. Me emme äh, halua nostattaa ministeritä tai valtioita toisiansa vastaan. Konvergenssistä puhuttiin totta. Toki tätä voitaisiin parantaa kaikista jäsenvaltioissa, mutta ensin meidän täytyy vahvistaa budjettia. Se on ensimmäinen askel. Ja silloin voimme ratkaista monia muitakin ongelmia. Edustaja Greira, te puhuitte New York Timesin artiklasta, Olen lukenut ne. Tässä näissä artikkeleissa kritisoitiin meidän politiikkaamme. Siinä viitattiin myös johonkin petoksiin. Tästä on ollut joitain petostutkimuksia. Mutta siis jos tällaista on, niin meillä on Olaf ja muita elimiä, jotka taistelevat äh, petoksia vastaan, kun on kysymys EUn intresseistä ja Olafin velvollisuus on ryhtyä toimiin. Kuitenkin haluaisin esittää luettelon ennaltaehkäisevistä antikorruption välineistä YMPssä. Ja että ne olisivat tavallaan tällainen strateginen suunnitelma ja, ja että meillä olisi varojen jako samoin kriteerein. Emme me voi toimia niin, että eh, ensimmäinen saa enemmän tai se, jolla on enemmän välineitä, saa enemmän. Ei, meillä pitää olla samat kriteerit, samat meritit eh, ja valita eh, tavallaan parhaat kriteerit ja jäsenvaltioiden pitäisi oikeastaan tehdä tässä näitä ehdotuksia. Eli siis toimenpide luettelo ennaltaehkäisevistä korruptiotoimista niin, että voimme estää petoksia ja korruptiota. Edustaja Aguilera kysyi näiden toimenpiteiden aikataulusta, joita on suunniteltu siis tulevaisuuteen. Kaikkein tärkein asia nyt ovat strategiset suunnitelmat, koska vihreän kehityksen ohjelma ei vaadi uusia lainsäädäntöaloitteita äh, maatalouteen, joten meidän täytyy uudistuksessa keskittyä strategisiin äh, suunnitelmiin ja strategisten suunnitelmien pitäisi sitten tukea tavallaan ilmastonmuutos- ja ympäristöasioita. Sen lisäksi meillä on biodiversiteettistrategia, meillä on metsästrategia, sitä valmistellaan myös meidän pääosastossamme – mutta meillä on kuitenkin kaiken näköistä lainsäädäntöä eri aloilta tulossa eläinten ähm, ähm, ähm lannoitus, kasvinsuojeluaineet äh, ja muita. En nyt tässä muista, kuka tämän kysymyksen esitti. Eli äh, komission äh, Ai niin, äh, Guinness tästä kysyi. Äh, Eli vain yksi toimialue poistui. Se tapahtui ennen kuin minä tulin komissaari. Se koskee julkista tukea maatalouspuolelta. Agri-yksikkö siirrettiin kilpailun puolelle. Mutta tämän lisäksi ei minkäännäköisiä valtuuksia ole poistunut meiltä. Tilanne on aina ollut tämä myös e, kasvisuojelu ja eläinsuojelu on kuulunut muille pääosastoille kuin maatalouspääosastolle. Tiedän, että kun olin tilintarkastustuomioistuimessa osallistumassa näihin tarkastuksiin, niin vaikka käsittelinkin maataloutta, niin päävastakumppani oli komissaari, joka vastasi terveyskysymyksistä, koska se kuului hänen valtuuksiinsa. Puheenjohtaja tässä pyytelee minua lopettelemaan. Ehkäpä Amarolle vielä se, että pienviljelijät ja kohesiopolitiikkayhteys, minun näkemykseni tästä on se, että meidän pitäisi olla jonkunnäköinen rajanveto näiden kahden välillä. YMPstä minusta meidän ei tulisi rahoittaa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on maataloustoiminnan lakkauttaminen. Ja Näitä henkilöitä tuetaan maatalousvaroin. Meidän tulee auttaa ihmisiä, mutta kohesiorahasto on sitä varten. Jos joku luopuu viljelemisestä, niin ei vain siinä tapauksessa, että joku haluaa lisätä luomutuotantoa. Jos luovutaan koko maanviljelyksestä, niin silloinhan meillä on kohesiorahasto tätä ongelmaa hoitamassa. Meidän tulisi myös tukea investointeja maatalousalueella – ja YMP on maataloutta varten, eli toivottavasti pääsemme yksimielisyyteen näistä. Pahoittelen puheenjohtaja, että minulla meni tähän näin kauan. Kiitoksia kovasti, kiitän myös kaikkia näin monista mielenkiintoisista kysymyksistä. Olen aina käytettävissänne ja annan teille viestin sitten kerran, kun olen valmis kertomaan lisää vihreän sopimuksen vaikutuksesta YMP, kunhan meillä on kaikki analyysit tehtynä. Kiitoksia. Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ich... Kiitoksia komission jäsen. Tämä oli hyvä alku yhteistyöllemme. Te valmistaudutte näihin kysymyksiin, ettekä väistelleet niitä. Eli odottelen innolla tulevaa yhteistyötä. Me tarvitsemme tätä yhteistyötä sekä komission että tämän valiokunnan puolella, eli kiitoksia. Thank you.

So, dear colleagues, uh, we should uh, continue our... No niin, kollegat, jatkamme kokousta. Yeah, no, it's So, also ich würde vorschlagen, dass wir... Eli ehdottaisin, että jatkamme kokousta. Tässä meni hiukan aikaa hukkaan, mutta se nyt oli tarpeen antaa komission jäsenelle riittävästi vastausaikaa näihin moniin kysymyksiin. Eli siirrymme esityslistalla kohtaan 16. Meidän pitää tarkastella näitä uusia toimintamalleja tarkemmin, ei pelkästään pinnallisesti, vaan täytyy katsoa, miten ne vaikuttavat jäsenvaltioissa. Ja olemme kutsuneet tänne asiantuntijoita, koska meillähän on erinäisiä malleja, kun ajatellaan jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa. Siellä on esimerkiksi alueellisia malleja ja sekamalleja. Ja siksi näiden neljän asiantuntijan kanssa haluamme tarkastella näitä kysymyksiä. Jokainen saa 10 minuuttia alustuspuheenvuoroon. Saavat kertoa omista jäsenvaltioistaan ja omista huolenaiheistaan, sen jälkeen esittelijä ja sitten muut kollegat. Ensimmäisenä Novakovski, joka kertoo Puolan tilanteesta. Olkaa hyvä. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo. E, Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia saada olla täällä, täällä valiokunnassa ja kerron teille muutamalla sanalla tästä virastosta, jonka avulla pyrimme nykyaikaistamaan maataloutta. Tältä se näyttää. Tällainen rakenne on kyseessä, kolmiosainen sellainen aivan huipulla on nämä päätoimistot ja kun puhutaan henkilökunnan määrästä, noin 10 prosenttia koko virastosta on kyseessä. Ja meillä on sitten alueelliset virastot ja paikallisvirastot, 34 prosenttia kaikesta henkilökunnasta virastossa on kaikkein matalimmalla tasolla, eli tuolla paikallistasolla. Anteeksi, on tällä alueellisella tasolla ja 55 prosenttia työskentelee paikallisella tasolla. Meillä on noin tuhat henkilöä Puolassa töissä kaikissa näissä virastoissa. Ja sitten itse viraston tehtävät. Meillä on muutama tällainen, eli Euroopan maksuvirasto, joka täytäntöönpanee maksuja yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan suhteen. Eli sitten meillä on yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan täytäntöönpanovirasto, jossa puhutaan nyt lähinnä ensimmäisestä pilarista – ja meillä on myös maatalouden kehitysohjelmia ja kalastusohjelmia. Tämän lisäksi meillä on myös valtion tukea tarjoavat elimet. Meillä on jonkun verran tukea. Tässä kysymys on siitä, että tuetaan esimerkiksi niitä viljelmiä, jotka ovat joutuneet kärsimään kuivuudesta. Tai sitten meillä on naisviljelijöiden liitot, jotka vievät eteenpäin perinteitä ja kulttuuria – Meillä on myös lainanantofasiliteetteja ja muuta toimintaa. Ja näin meillä on järjestelmä, jossa tunnustetaan esimerkiksi tonttialueita, kartoituspalveluita, satelliittipalveluita. Ja tämä on se rekisteri, joka luetteloi kaikki ne, jotka esittävät hakemuksia virastollemme. Vuonna 2017 olemme ainoa maksuvirasto Puolassa, joka vie näitä varoja viljelijöillemme. Ja me olemme erityisvirasto, joka käsittelee näiden varojen käyttöä ja tämä on meille ihan menestystarina. Eli virastolla on ollut 25 vuotispäivää. Ja tähän mennessä olemme maksaneet 80 miljardia euroa varoja. Jos katsotaan vuodesta 1994 eteenpäin vuoteen 2003 osuutta yhteisen budjettiin, niin olemme käyttäneet 6,4 prosenttia ja kun suoriin maksuihin on päästy, niin on ryhdytty maksamaan suuria summia 96 prosenttia vuoteen 2019 mennessä. Ja tässä kalvolla näette, että yksi kaikkein tärkeimmistä panostuksista koskee 54 prosenttia suoria tukia mikä puolestaan sisältää eläinten hyvinvoinnin, biodiversiteetin suojelun ja kaikki tämä kuuluu siis suorien tukien piiriin. Ja myös muihin ohjelmiin. Ja nyt jos sitten katsotaan tätä uutta mallia ja sen vaikutusta meidän virastoomme, strategista suunnitelmaa. Siinä vaaditaan kahden pilarin toimintaa, jotta johdonmukaisesti käytettäisiin näitä sum- rahasummia. Tämä on hyvä ratkaisu, sillä hallinnollisesta näkökulmasta katsoen olisi hyvä yhdistää nämä kaksi, jotta voitaisiin paremmin ohjelmoida, jotta voitaisiin vaikuttaa näihin maksuihin nopeammin ja jotta voitaisiin ottaa käyttöön joustavat säännöt YMPn hoitamiseen. Me tuemme tätä. Jotkut EU-asetukset, joita on otettu käyttöön, jotka pohjautuvat kansallisen lainsäädännön pohjalle, niiden kohdalla tämä on onnistunut hyvin. Nimenomaan tämä meidän erityisluontemme vuoksi. Ja mielestäni olemme työskennelleet hyvin ja jos työskentelemme vielä paremmin, niin voimme reagoidakin paremmin tilanteeseen. Sitten olemme ottaneet käyttöön nykyaikaista ja kestävää maataloutta EUn ympäristö- ja ilmastopolitiikan mukaisesti. Tässä voimme todeta, että meidän tulee todella pyrkiä lähestymään näitä eri alueita kestävällä tavalla. Ja meillä on alueita, jossa on mm, suuria maatiloja, useita hehtaaria kattavia ja sitten on se puolessa, jossa on erittäin pirstoutunut maatalousrakenne. Eli nämä 4-5 hehtaarin keskiviljelmät ovat erittäin pieniä ja minusta meidän tulisi niiden suhteen ottaa käyttöön kestävä lähestymistapa. Näin voimme jakaa varoja tehokkaammalla tavalla ja kykenemme myös vastaamaan koko tähän erityistarpeeseen. Meillä on digitalisointi, teknologinen kehitys, jotka ovat molemmat hyvin tärkeitä aiheita. Ne ovat edessämme. Meidän täytyy täytäntöön panna digitalisointia, täytyy muuttaa toimintatapojamme. Meidän täytyy ottaa käyttöön prosessien automatisaatio ja osana tätä yhtä ohjelmaa meidän täytyy hyödyntää tätä. Kun puhutaan sitten haasteista, niin ehkä jätän nämä loppuun ja siirryn tässä seuraavalle kalvolle. Ajatus tästä toimintaa suuntautuneista toimista ovat tärkeitä ja näin pyrimme tekemään interventioita ja saamaan aikaiseksi lopputuloksia. Anteeksi, voisitteko hiukan hidastaa? koska tulkit ovat ihan pulassa. E, zapewnienie skutecznej realizacji działań i kontroli wydatków. Niin, meidän täytyy pyrkiä myös katsomaan sitä, millä tavalla kuluja voidaan hallinnoida. Tämä on oikea kunnianhimoinen lähestymistapa ja kannatamme sitä. Haluaisimme kyetä täytäntöön panemaan investointeja Ja meidän tulee pyrkiä tekemään niistä kustannustehokkaita, eli täytyy keskittyä tuloksiin, indikaattoreihin. Tämä on oikea lähestymistapa ja käsittääkseni tällä tavalla meillä on tällaisia kustannustehokkaita ratkaisuja. Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että näiden toimien suunnittelu ei aina toimi. Pyrimme siis luomaan kriteereitä ja saavuttamaan oikeat edunsaajat. Loppujen lopuksi emme kuitenkaan tiedä, että kykenemmekö saavuttamaan tiettyä määrää sovelluksia. Ehkä syntyy uusia säännöksiä, jotka vaikuttavat koko tähän prosessiin. Siitä olemme huolissamme ja pohdimme vain sellaisia toimia, arvioiden avulla voimme ennakoida ja pohtia sitä, miten paljon hakemuksia esitetään ja miten paljon rahaa voimme laittaa kiertoon. Eli siksi toteamme, että tämä on kunnianhimoinen lähestymistapa. Meillä kuitenkin on tämä yksi lähestymistapa ja tuemme tätä ajatusta yleisesti ottaen. Ja sitten joustavuus. Meillä on myönteisiä näkemyksiä, jotka liittyvät joustavuuteen – mahdollisuus valita näitä eri interventiotyyppejä ottaen huomioon jäsenvaltioiden tarpeet. Tämä tekee toimistamme tehokkaampia. Ja me puhumme hehtaarimääristä ja nuorista viljelijöistä, kaikista eri määritelmistä, jotka ovat tärkeitä. Ne tulisi määritellä kansallisella tasolla, sillä meillä on eri olosuhteet voimassa eri jäsenvaltioissa. Meidän tulisi tämän lisäksi myös katsoa sitä, että puhumme siitä, että määrittelemme nämä pätevyyskriteerit jäsenvaltiotasolla. Tämä on oikea lähestymistapa. Me kannatamme sitä. Sen jälkeen sitten valvontamenettelyiden valinta ja rangaistus kysymykset. Kun puhutaan nimenomaan Puolasta, niin meidän mielestämme näitä tulisi valita oikealla tavalla ja joustavoittaa niitä oikealla tavalla. E, e, ja sitten meillä on viraston haasteet tässä lopuksi esissä. digitalisointiin. Me valmistaudumme siihen, että pyrimme tekemään tästä uudesta suunnitelmastamme digitaalisen, haluamme toimia täysin digitaalisesti, sitä ei voida paeta. Strategia on valmisteltu ja olemme täytäntöön panemassa sitä. Tämän lisäksi meillä on myös satelliittikuvia, etätunnistus, kaikki tällaiset, joita nyt jo käytetään, mutta joita halutaan kehittää lisää. Tämän lisäksi haluamme myös sisällyttää tähän alat, kuten kasvitunnistus tai kuivuuden tunnustaminen, horisontaaliset sovellukset ja sähköiset hakemukset useisiin toimiin. Meillä on uusi raportointijärjestelmä, indikaattorit, tietokanta, johon kerätään kaikki tiedot koko virastosta ja tätä tietoa sitten prosessoidaan ja näin voimme sitten siirtää konkreettista tietoa. Ja tämä ö, tietokanta auttaa meitä uusien prosessien monitoroinnissa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi teen Han Ribeiro, joka vastaa Portugalin maksatusvirastosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia tästä kutsusta. Nyt on erittäin tärkeä hetki, kun ajatellaan yhteisen maatalouspolitiikan historiaa. Ja tämä valiokunta varmaan tietää, että YMPn uudistusehdotus tuli komissiosta, eli nyt lähestymistapa on hyvin erilainen. Tähän liittyy tietysti, myöskin myönteisiä asioita, kuten puolalainen kollega totesi. Tämä on mielestämme hyvä malli, Uskomme, että tämän mallin kautta löydetään uusia ratkaisuja, koska mehän tiedämme, että meidän pitää olla yhä vaativampia, mitä tulee rahojen käytön tehokkuuteen. Aikaisemmin keskityimme menoihin ja nyt keskitymme tuloksiin. Tulokset ja suoritukset ovat tärkeitä viljelijöille, veromaksajille, ja koko Euroopan strategialle. Tässä mallissa on erinäisiä etuja ja kuuntelin tarkkaavaisesti kokouksen alkuosaa, mutta tiedämme, että päivittäin käsitellään näitä maksukysymyksiä ja on nähty, että välillä – varoja ei ole käytetty tai varoja on käytetty väärin tarkoituksiin. Meille on erittäin tärkeää, että kun varoja käytetään väärin, niin se nyt on osittain myytti. joskus, kun meillä on ongelmia jäsenvaltioissa, niin nähdään, että kansalaisten mielipide ja sanomalehdet ja ulkopuoliset tarkkailijat ottavat esiin yhä enemmän näitä varojen väärinkäyttötapauksia. Mutta meiltä puuttuu itse asiassa tuloksia. Me emme saa riittävästi lisäarvoa näillä varoilla ja se on tärkeämpi kysymys. Yleisesti puhuttuna YMP on ollut hieno väline, kun on tuettu maataloutta ja maaseutualueita EU:ssa. Mutta usein on nähty, että tietyissä tilanteissa kyllä noudatetaan sääntöjä, mutta tuloksia ei saada. Ne eivät ole sellaisia, mitä veronmaksajat odottavat. Eli tämä suorituksiin pohjautuva malli on mielestämme hyvä ja me tuemme sitä – mutta tietysti, jotta se olisi kunnolla toimiva, siihen pitää liittää tiettyjä ehtoja. Eli muutama, mal, muutama kommentti. Ensinnäkin tehokas yksinkertaistaminen. Yksinkertaistaminen on tärkeää, koska usein edunsaajilla on ongelmia noudattaa sääntöjä ja joskus edunsaajat eivät oikein ymmärrä sääntöjä tai sääntöjen noudattaminen on erittäin työlästä. Ja aikaisemmin totesin, että on puhuttu paljon varojen väärinkäytöstä ja se johtuu siitä, että kun tilintarkastustuomioistuin tarkastelee tilannetta, niin joskus keskitytään tiettyyn pilariin YMPstä. Ja usein sitten viitataan siihen, että kun ensimmäisen pilarin toimet ovat paljon vähemmän tärkeitä kuin toisen pilarin. Ensimmäisessä pilarissa ei ole yhteisrahoitusta, se on yhteisön rahoittama sataprosenttisesti, ja kakkospilarissa jäsenvaltiot ja unioni ovat yhdessä vastuussa. tällaisia eroja on olemassa. Ja jos oli yhteisvastuuta, niin siellä on erilainen lähestymistapa. Eli nämä säännöt ovat nyt hankalampia noudattaa, kun ajatellaan viljelijöitä ja tätä toista pilaria. Siellä on tätä yhteishallintoa. Eli kakkospilarissa sääntöjen noudattaminen on paljon hankalampaa kuin ensimmäisessä pilarissa. No sitten toinen asia, josta usein pitää puhua, on toissijaisuusperiaate. Ja jos äh, tätä vahvistettaisiin, niin sitten politiikasta tulisi uudelleen kansallista. Mutta komission politiikka on hyvin selkeä ja me puolustamme sitä. Toissijaisuus on sitten strategisesti asetettu tämän yhteyteen ja siihen liittyy selkeitä tavoitteita. Nämä ovat tavoitteita, joihin liittyy toissijaisuusperiaate. Eikä kyse ole pelkästään siitä, miten tämä asia ymmärretään – vaan yritämme antaa tavoitteita eri alueille, jotka ovat hyvin erityyppisiä, mutta joilla on samantyyppisiä tavoitteita. Eli haluamme tehdä ehdotuksia, jotka liittyvät näihin ihmisten erilaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi Portugalissa kyse ei ole niinkään suurista tiloista, vaan siellä on enemmänkin pientiloja. Pienissä maissa on noin 800 YMPn edunsaajaa. Ja sitten Eli tämä on ala, joka rakenteellisesti on hyvin erilainen muista aloista. Eli meillä pitää olla tietynlaista joustavuutta, kun käsittelemme näitä asioita. Sitten kun tarkastellaan kustannushyötysuhdetta ja hallinnollisia kysymyksiä, niin täytyy muistaa, että uudessa mallissa lähestymistapa pohjautuu tuloksiin. Eli kun ajatellaan maaseudun kehittämistä, yksinkertaistamista, yhteisrahoitusta, meidän ei pidä tarkastella ainoastaan kuluja, vaan konkreettisia tuloksia, joihin on päästy. Niitä on helppo hallinnoille, eli maata, jota myydään, kuinka paljon saadaan satoa. Eli rahoitus liittyy silloin näihin tuloksiin eikä pelkästään kuluihin. Ja se selventää tilannetta. Ja se on motivaationa niille, jotka ovat mukana tässä prosessissa. Ja näin voidaan varmistaa myöskin, että varat käytetään oikealla tavalla. Eli kun järjestelmät ovat automatisoituja, kun esimerkiksi tarkastetaan maksuja ja niiden säännönmukaisuutta, niin nämä asiat voidaan hoitaa digitaalisesti. Ja on selvää, että digitalisaatio Se johtaa sekalaisiin tuloksiin. Tämä ei ole helppoa. Yhteen toimivuus on suuri osa näitä toimia. Ja samalla meidän pitää muistaa yksityisyyskysymykset ja sitten palveluiden yhteen toimivuus mutta meillä on kyllä ratkaisuja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja tämä asia täytyy toteuttaa nopeasti, jotta yhteen toimivuus toimii täysimittaisesti. Eli halusin vain todeta, että nämä muutokset lähestymistavassa ovat tarpeen, jotta voidaan vähentää hallinnollisia kuluja, voidaan tehostaa toimintaa voidaan varmistaa, että varoja käytetään mahdollisimman hyvällä tavalla. Meidän pitää vastata konkreettisesti niille, jotka peräänkuuluttavat yksinkertaistamista ja helpompia sääntöjä ja mitattavia tavoitteita. Eli päätän nyt tähän. Eli keskeisin asia oli se, että muutokset ovat tärkeitä ainakin Portugalin kannalta, ja meidän täytyy ehdottomasti siirtyä tähän suuntaan. En usko, että tätä voidaan mitenkään välttää, ja tämä on ainoa tapa edetä YMPssä. Kiitos. Ribeiro. Kiitoksia. Sitten alueelliset virastot. Ensin Fabrizio Stellan, joka vastaa Venetsian maksatoimistosta. Olkaa hyvä. Eh, grazie. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille. Minulla on ilo esitellä omaa virastoamme. Kerron vähän roolistamme Veneton alueella jotta ymmärrätte paremmin toimintaamme ja rakenteitamme. Peleton alue on hyvin heterogeeninen. Siellä on vuoristoaluetta, dolomiitit ja siellä on paljon laidun toimintaa, metsiä. Ja meillä on pysyviä laitumia. Siellä on hyvin paljon maataloustuotantoa. Ja sitten meillä on paljon viininviljelyä, 70 000 hehtaaria. Ja sieltä tulee esimerkiksi Valpolicella, Amarone ja muita laatutuotteita. Ja alueella on myöskin historiallista arvoa. Siellä on monia Unescon suojelemia alueita. Ja maissisoja ja riisi tupakka ovat tärkeimpiä tuotteita ja myöskin on paljon hedelmätuotantoa. Eli 19 000 hehtaaria on varattu hedelmien kasvatukseen. Eli Tämä nyt on tilanteemme. Ja Veneton alueelle maatalous on erittäin tärkeää. Ja meillä on siellä paikallinen maksuvirasto. Me olemme julkinen virasto, jolla on hallinnollista autonomiaa. Ja nämä puitteet on määritelty Italian lainsäädännössä. Ja aluetaho tarkastelee näiden toimien sananmukaisuutta. Ja vuonna 2002 me saimme maatalousministeriöltä luvan toimia maksatusvirastona ja vuonna 2011 virastoon otettiin mukaan alueellisia toimia ja meistä tuli sitten virasto, joka maatalousalalla järjesti julkisia palveluita. Eli meidän virastomme on sisäisesti hoitanut näitä toimia. Ja me olemme olleet sitten välikätenä vuodesta 2016. Tämä oli meillekin uusi asia. Ja hallinnoimme myöskin alueellisia hankkeita. Ja Mukana on myöskin esimerkiksi kaupan ala, käsityöläiset, tutkijat, sosiaaliala, liikenneala. Eli tämä virasto on erittäin tärkeä, sillä on hyvin keskeisiä tehtäviä hoidettavana. No sitten me vastaamme myöskin viininviljelykysymyksistä – ja me, kuten olette nähneet hiljattain, pari vuotta sitten Veneton alueella oli äh, rajuja myrskyjä. Ja me pyrimme tekemään kaikkemme, jotta voimme lieventää näiden luonnonkatastrofien seuraamuksia. Tämä koskee sekä maataloutta että muita tuotantoaloja. meillä on myöskin maidon tuotantoa ja noin virastossa on noin 400 henkeä töissä. Ja me olemme paikalla kaikissa alueemme provinseissa ja meillä on yhteyksiä yli 100 000 yritykseen ja suoria apuja noin 800 miljoonaa vuodessa. Meillä on hyviä tuloksia maaseudun kehittämisohjelmista ja on noin 30 000 yritystä, jotka toimivat viiniviljelyn alalla. Ja meillä on siihen varattu noin 97 000 hehtaaria. No sitten uudistus. Me olemme varmis siirtymään tähän järjestelmään, joka pohjautuu tuloksiin. Ja meillä on kokemuksia YMPstä ja tämänhetkinen järjestelmä on ollut ihan tehokas. Virhetaso on ollut alle 3 prosenttia ja jotta voidaan varmistaa yhtäläinen kohtelu, niin Tämä uusi malli mahdollistaa sen. Ja myöskin teknologiset ja inhimilliset resurssit pitää ottaa huomioon. Ja tämä saattaa ainakin alkuvaiheessa nostaa kustannuksia sekä maksu virastoille että edunsaajille. ja Esimerkiksi nyt on tiukemmat ympäristösäännöt, jotka johtavat korkeampiin kustannuksiin. Tässä muutetaan nyt toimintatapaa ja tarvitaan aikaa tämän toteuttamiseen. Ja tässä on uusi lähestymistapa, erityisesti kun ajatellaan erinäisten hallintovälineiden käyttöä. Meidän ei ainoastaan pidä päästä tavoitteisiin, jotka liittyvät strategiaan, vaan meidän täytyy myöskin tehokkaasti harjoittaa valvontaa. Meidän täytyy käyttää hyväksemme tietoja ja uutta teknologiaa valvonnassa – ja siihen tarvitaan aluksi paljon investointeja, jotta voidaan luoda IT-järjestelmä ja voidaan jakaa näitä hyödyllisiä tietoja ja Eli meidän täytyy hyödyntää uusinta teknologiaa. Ja sitten ympäristötiedot ajan mittaan meillä on nyt integroitu hallinnointijärjestelmä, jota voidaan sitten hyödyntää osana tätä uutta toimintasuunnitelmaa. Ja sitten meillä on tämä uusi tietojärjestelmä ja meillä on muitakin valvontajärjestelmän, esimerkiksi app, mobile. Ja se mahdollistaa jo sen, että voidaan lyhentää näitä valvonta-aikoja. Ja tämän työn tueksi meillä on myöskin tablettia erilaisia sovelluksia. Ja tulevaisuudessa tätä valvontaa harjoitetaan myöskin maaseudun kehittämisessä. Ja yrityksille on luotu sovelluksia, joissa sitten ilmoitetaan eri menettelyistä – ja näissä tapauksissa voidaan käydä sitten myöskin kuvia ja ne voidaan sitten päivittää omiin rekistereihimme. Myöskin on käytetty lennokkeja, jotka noudattavat kansallista lainsäädäntöä ja kansainvälisiä ilmailusääntöjä. Itsekin olen lentäjä. Ja lennokkien kanssa voidaan ottaa valokuvia ja harjoittaa valvontaa. Ja näin voidaan valvoa myöskin maan käytön muutoksia. Ja vuodesta 2017 olemme hyödyntäneet myöskin Copernicus-satelliittijärjestelmää. Ja sitten kun ajatellaan valvontaa, niin olemme hyödyntämässä myöskin tietoja, joita saamme Kopernikusjärjestelmän tutkista. Ja puheenjohtaja Zaija on se, joka hallinnoi näitä hätätilanteita. Ja meillä on GIS-järjestelmä, jonka kautta luonnonkatastrofeista kärsineet alueet ovat saaneet käyttöönsä paljon alueellista tietoa ja satelliittikuvia, riskeihin liittyviä tietoja, metsien tilat ja niin edelleen. Eli me olemme olleet edelläkävijöitä monella alalla. Ja monet näistä hankkeista ovat olleet netissä vuodesta 2015 lähtien. Olemme eri maksatusvirastojen kanssa vaihtaneet hyviä käytäntöjä ja olemme olleet yhteydessä muihin virastoihin ja meillä pitää olla enemmän yhteistyötä ja vuoropuhelua teknisistä ja tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä. Meidän täytyy varmistaa, että satelliittitietoja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja se on yksi tulevista edistysaskelista yhteisessä maatalouspolitiikassa. Mutta meidän täytyy tehdä kansallisia ponnisteluita, mutta myöskin komissiossa pitää tehdä lisätyötä. Meidän täytyy keskustella lisää näistä valvontavälineistä. Meidän täytyy muistaa, kuinka monimutkaisia nämä kysymykset ovat. Nämä ovat hyviä välineitä mutta hyvin monimutkaisia. Ja näitä voidaan käyttää sekä automaattisesti että tapauskohtaisesti. Ja nämä tiedot ovat niin monimutkaisia, että on vaikea määritellä eri sääntöjä ja algoritmeja, joita, joiden kautta näitä tietoja käsitellään. Eli lopuksi on se, että me voimme yksinkertaistaa näitä toimia huomattavasti. Ja yksi mahdollisuus on se, että annamme näitä apua ilman pyyntöä. Ja toinen voisi olla se, että yksinkertaistetaan kuluja ja sitten voidaan myöskin lisätä tätä GIS-valvontaa. Meidän täytyy arvioida yritysten toimintaa eikä pelkästään näitä määriä, mutta näiden asen kaiken sovellukseen pitää olla mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Kiitos. Dank. Ich darf... Kiitoksia. Pyytäisin vielä, että puhutte hitaammin. Tässä on paljon tietoa, jota halutaan välittää, mutta tulkeilta tuli taas pyytö, että vähän hitaammin. Ja sitten Florian Gibbis hän vastaa vain Württembergin maksatusvirastosta. Hän puhuu samaa murretta kuin minä, eli hän puhuu tätä Ylä-Saksaa. Eli Florian, ole hyvä. Ja, liebe, liebe Hyvä puheenjohtaja Norbert, hyvät naiset ja herrat. Arvon äh, kollegat, maksupaikojen kollegat, hyvät naiset ja herrat. Huomaatte, että meillä äh, on tarve kertoa teille meidän kannaltamme asioita ja olen iloinen, että voin sen omalta osaltani tehdä Baden-Württembergin maksutoimistosta. Meitä, meillä on 30 maksutoimistoa Saksan liittotasavallassa me arvostamme sitä, että halusitte kuulla myös äh, meidän näkemyksemme. Ihan lyhykäisesti Baden-Württembergistä, kuten sanottu, 1 13 liittotasolla 60 000 maatalousyritystä, joista kaksi osa on äh, maatalouteen noin 35 hehtaaria keskimäärin. Ja topografia on myös aiheuttanut tiettyjä haasteita. Ja jos puhun vain Baden-Württembergistä, niin ymmärrätte, että liitovaltion tasalla tilanne on erilainen pohjoisessa ja etelässä. Liittotasolla me olimme kollegoiden kanssa yhdessä vihreällä viikolla viime viikolla, jossa kävimme keskustelua ja kävi ilmi, että asiat, jotka koskevat meitä, oli asia, joka kiinnosti muita. Ja positiivista oli, että puhuttiin myös toteutuksesta, se mitä pitäisi tulla uuteen maatalouspolitiikkaan. Ja olen samaa mieltä, koska vain se, mikä on toteutettavissa ja jonka taustalla on hallinnoitavissa, hoidettavissa oleva koneisto, vain se on hyväksyttävää. Paljon hyviä äh, näkökulmia kuulitte jo Italian alueelta. Ja ne ovat kohtuullisen lähellä sitä lähestymistapaa, mikä meilläkin on ja mitä muutkin kollegat ovat kertoneet. Luonnollisesti meillä on haasteita ja tiettyjä huolenaiheita myös. Yksi asia keskustelussa jo Saksassa on alueellisuuden huomioiminen. Te tiedätte, että olemme federaalivaltio, joka merkitsee sitä, että toinen pilari menee suoraan liittovaltioille. Ja ensimmäinen pilari siinä liitto valtioille menee osavaltioille. Ja sen vuoksi meidän on huolehdittava siitä, että alueellisuus huomioidaan, mutta että kuitenkin työ tapahtuu samalla tavalla. Meillä on aika lailla paineita, toimintapaineita – jotka liittyvät nimenomaan tähän alueellisuuteen. Sen vuoksi on meistä tärkeää, että alueellistaminen kansallisissa suunnitelmissa ei jää jalkoihin. Sen vuoksi muun muassa haluamme vahvistaa toista pilaria. Me kehittelemme yhteisiä ohjelmia osavaltioiden kesken ja eh, kehittelemme myös yhteisiä IT-järjestelmiä. Mutta kuitenkin tärkeintä eh, on kuitenkin se, että kaikki mitä tehdään eh, osavaltioissa voidaan tavallaan yhdistää kaikkiin osavaltioihin, että se on, on saman toimii samalla tavalla. Ja pyytäisin myös hieman ymmärtämystä myös sille, miksi Saksa on ainoa jäsenvaltio, joka on vaatinut kahden vuoden siirtymäkautta. Se johtuu nimenomaan siitä, että meillä on äh, hankaluuksia saada kaikki osavaltiot tavallaan sitten yhdistettyä yhteen kanavaan. Tähän kuuluu myös, että mm, valvonta on, siihen suht, me suhtaudumme tähän nykyiseen valvontamalliin hieman kriitti, kriittisesti. Eli valvonta, johon pitäisi voida liittää sitten myös paikallinen hallintokulttuuri ja malli, ja että siitä voidaan jossain määrin myös poiketa. Luonnollisesti tämä täytyy huomioida, ainakin meidän mielestämme myös alueellisuus. Alueellisuus valvonnan suhteessa merkitsee sitä, että valvonnan täytyy täyttää tehtävänsä ja myös huomioida osavaltioiden rakenteiden erilaisuus. Jos katsoo esimerkiksi Schwarzwaldin alueelta satelliittikuvaa, näette, että se on hyvin erilainen kuin mitä esimerkiksi Brandenburgissa tai vaikkapa Bayerin alppialueella, mutta sielläkin täytyy kuitenkin voida tehdä valvontaa ja, ja valvontaa sellaisella tavalla, että se on hyödyllistä. Tietyt asiat eivät kuitenkaan meidän mielestämme ole vielä valmiita siihen, että voitaisiin velvoittaa niiden noudattamiseen. Esimerkiksi kun on kysymys vaikkapa eko-ohjelmien käytöstä – Joten sen vuoksi vetoammekin, että kyllä valvontaa, mutta kuitenkin sillä tavalla, että olisi useammanlaisia mahdollisuuksia tehdä sitä paikan päällä. Sitten valvontajärjestelmä tulevaisuudessa vaatii aika lailla muutoksia noudattamisesta täytäntöönpanoon. Aikaisempi puhuja tässä mainitsikin ihan tärkeitä ja hyviä näkökulmia siihen, mutta tällä on kuitenkin aikamoisia vaikutuksia meille maksatuspisteenä. Eli kun puhutaan toimista ja siitä, miten maatalouspolitiikkaa harjoitetaan, sen vuoksi myös tässä – yhteydessä äh, valvonnan, valvonta täytyy integroida hallintokoneistoon. Sen lisäksi meillä on tiettyjä puiteehtoja, jotka liittyvät äh, osavaltioiden äh, rakenteeseen. Täällä on puhuttu yksinkertaistamisesta niin, että hallinto valvontaa yksinkertaisesti suhtautumme siihen jossain määrin skeptisesti, koska meillä on kansallisia säännöksiä myös, jotka ovat no, yhtä tuttuja kuin EU-säännöt toki, mutta samanaikaisesti on myös tiettyä intressiä pitää kiinni nykyisestä valvontatasosta. Me haluaisimme pitää kiinni tästä valvontatasosta ja että jäsenvaltiot voisivat itse tästä päättää niin, että ei tule niin, että saadaan tavallaan liikaa joustavuutta, joka johtaa lepsuiluun valvonnassa. Ja sen vuoksi me toivommekin, että me saisimme tällaisen järjestelmien kumuloitumisen niin, että valvontaa voitaisiin pitää tarpeellisen korkealla tasolla ja että mm, myös tämä tällainen paikan päällä tekevä olisi tarpeeksi korkealla tasolla. Se olisi ehkäpä kaikkein järkevintä resurssien kannalta. Sen vuoksi me haluaisimme tuoda subsidiariteetin vahvemmin esiin niin, että osa valtiot voisivat itse enemmän vaikuttaa tähän, koska meillä on tällä alalla, ainakin meillä, erittäin korkealaatuinen kokemus, korkealaatuista kokemusta ja osaamista. Ja sitten vielä lopuksi Lopuksi äh, haluaisin puhua äh, näistä yhtäläisistä summista. Meillä, meille tästä on käynnissä nyt vielä tavallaan valmisteluprosessi. Me haemme materiaalia, tutkimme sitä ja yritämme selvittää tilannetta. Mutta täytyy huolehtia myös siitä, että tämä ei johda äh, kohtuuttomiin muutoksiin, koska olemme federaalinen valtio. Eli täytyy huolehtia siitä, että, että maksuvirrat toimivat kuitenkin ja että käytetään samoja parametreja eh, yksikköhinnoissa tai että meillä olisi jonkinnäköinen keskiarvo tai, tai enimmäismäärä. Mutta joka tapauksessa tämä yksikköhinta ei saa vaikuttaa siihen, että ei otettaisi huomioon alueellisuutta, koska kansalliset strategiasuunnitelmat ovat tärkeitä ja niitä ei saa tehdä alueellisuuden kustannuksella. Toivon mukaan olen nyt kyennyt valaisemaan teitä tiet tietyistä asioista, jotka meille ovat olleet ongelmia ja odotan innostunutta keskustelua. Kiitoksia ensin esittelyt. Ja De Castro halusi ensimmäisen puheenvuoron ja annan hänelle kaksi minuuttia. Grazie Presidente, chiedo scusa se Kiitoksia. En nyt ehkä ehdi kuuntelemaan kaikkia vastauksia, mutta haluaisin kiittää kuitenkin neljä asiantuntijaa ja eri erityisesti tätä viimeistä viittausta. Eli tämä uudistamisen sittyvä ongelma, jota nyt käsitellään. Olemme ehdottaneet tiettyjä muutoksia kaikkiin näihin lainsäädäntöehdotuksiin. Ja kun tässä nyt kiinnitän huomiota Brysselin ja yksittäisten alueiden tilanteeseen, eli tätä asiaa pitää vielä käsitellä – mielestäni se, että uudelleen kansallistetaan nämä kysymykset. Ja samallahan sitten ollaan uudelleen keskittämässä näitä toimia, koska yhtäältä annetaan vastuuta jäsenvaltioille ja toisaalta sitten jäsenvaltiot sitten vievät alueelta pois toimintamahdollisuuksia. Eli silloin yksi valtio voi tehdä yhden ainoan toimintasuunnitelman. Eli vähän provosoiva kysymys teille. Jos tämä uudistus etenee, niin kaikki se, mitä olette rakentaneet, niin mitä järkeä on sitten sille, että meillä on alueellisia maksatusvirastoja, jos nämä päätökset tehdään kansallisella tasolla, vaikka nyt tietysti on yhteyksiä osa valtioihin tai alueisiin. Eli millä tavalla te aiotte käsitellä näitä kysymyksiä, jos tämä uudistus menee läpi? Vielen Dank. Ähm, dann würde ich jetzt... Äh, Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Pete ja kaksi minuuttia. Gut, und äh. Hienoa. Niin, kaksi minuuttia siis vain, niin aloitan miltei näistä päätelmistä ja katsotaan sitten, miten tämä kysymys etenee. Nyt vaikuttaa, että me olemme todella tärkeässä risteyksestä, kun puhutaan maataloudesta, puhutaan sekä hyvästä ja huonosta ja neuvosto kokoontuu hyvinä ja huonoina aikoina. Ja mm, me voimme tietysti muotoilla nämä pääperiaatteet, mutta jos ei se toimi tuolla kentällä, niin sitten asiat ovat huonosti. Moni täällä otti nämä kysymykset esille ja me olemme nyt muotoilemassa lainsäädäntötekstiä, mutta olemme tietysti kiitollisia meppeinä, jos annatte meille erilaista apua tässä suhteessa, kun muotoilemme tätä tekstiä. Me haluamme ehdottomasti saada aikaiseksi hyvän tekstin, josta on hyötyä kaikille. Ja toiseksi minusta on ilahduttava se, että, että me näemme mahdollisuuksia tässä uudessa täytäntöönpanomallissa. Ja on tärkeää, että me siirrymme yksinkertaistamisen tielle. Meidän täytyy tietysti nähdä tämä myös tuolla tuloksissa itse maataloudessa. Me tarvitsemme myös jonkunlaista siirtymäaikaa vuoden kahden mittaista siitä syystä, että teillä on mahdollisuus sitten harjoitella tätä uutta järjestelmää ja voitte käydä näkemysten vaihtoa eri viljelyiden välillä. Me haluamme, että kaikki viljelijät saavat käyttöönsä kaikkein epäbyrokraattisemman järjestelmän, jota voivat hyödyntää jos tämä onnistuu, niin se on hienoa. Jos kyetään yksinkertaistamaan tätä, niin me todella tarvitsemme sitä ja minusta se on hyvä. Me tarvitsemme tällaista näkemysten vaihtoa. Me tarvitsemme suvaitsevaisuutta. Meidän täytyy kyetä näkemään eri näkökohtia. Eli tämä nyt näin esimerkkinä, kiitoksia. Vielen Dank, ähm, Ulrike Müller. Kiitos, Neuvoke Myllem. Kiitos eh, näistä esityksistä. En nyt lähde toistamaan, mitä kollega Jaar sanoi, mutta pohjimmiltaan kysymys on siitä, että me työskentelemme intensiivisesti parlamentin kannan parissa ja toivomme, että tämän vuoden puolivälissä me voisimme äänestää parlamentin kannasta täysistunnossa ja käynnistää kolmikantaneuvottelut. Meillä oli viisi eh, eh, horisontaalista odottaa varjoesittelijöiden kokousta ja olemme keränneet ajatuksia ja ideoita ja olemme eh, siitä kautta lähettäneet teille konkreettisia kysymyksiä ja sen vuoksi tämä keskustelu on meille tärkeää, koska artiklat 14, 15, 87 ja pari muuta ovat nämä tärkeimmät, mutta niistä voimme ehkäpä eh, puhua vielä yksityiskohtaisesti ja kirjallisesti jatkaa sitä. Minä haluaisin tietää, mitkä ovat suurimmat ongelmat teillä. Tarvitsetteko te enemmän joustavuutta, kun katsotaan outputteja ja, ja, ja tavoiteindikaattoreita? Ja uskotteko te, että maksuvirastot ovat valmiita oikeaan aikaan työstämään tätä uutta mallia. Mehän olemme puhuneet kahden vuoden siirtymäkaudesta. Ja miten korkeaksi arvioitte infrastruktuurin ja resurssien tarpeen? Koska nythän teillä on henkilökuntaa, mutta riittääkö nykyinen määrä, kun teidän täytyy mitata ja arvioida? Niin kyllähän se on aika monimutkaista. Ja uskotteko te, että yksinkertaistamisen tavoite ja, ja vähemmän valvontaa voidaan saavuttaa tällä mallilla. Tärkeää on kuitenkin se, että me kaikki haluamme siirtyä noudattamisesta toteuttamiseen. Me tiedämme, että ympäristön suojelu, luonnonsuojelu, ilmastonsuojelu on otettava tähän mukaan, mutta tie sinne on vielä kovin kivinen. Kiitoksia sitten ensimmäiset vastaukset neljältä maksatusvirastolta ja sitten muita kysymyksiä. Eli mennään taas samassa järjestyksessä, eli Novakovski. Kiitoksia. Vastaan tähän kolmanteen kysymykseen ensiksi, koska kyseessä on erittäin tärkeä kysymys. Meillä on tässä kaksi haastetta, kun kysymys on tästä kysymyksestä, uudesta mallista. Eli lainsäädäntö ja digitalisointi ovat nämä kaikkein tärkeimmät haasteet, johon suurin osa ajastamme kuluu. Kun puhutaan tavoitteista ja suoriutumisindikaattoreista ja tulosindikaattoreista, niin niiden täytyy olla määrällisiä niin, että voimme soveltaa niitä. Ja uusi tietojärjestelmä, jonka avulla voimme saada jonkunnäköistä automatisoitua prosessointia. Ja kun kyse on henkilökunnasta, niin me emme arvioi tätä juuri nyt, vaan pidättäydymme tästä arvioinnista, koska meidän mielestäni tämä hetkinen henkilökuntamäärä on riittävä meille. Ja tämä on siis meidän lähtökohtanamme. Sitten jos siirrytään edellisiin kysymyksiin, me tuemme alueellistamista ja meillä kyseessä on erittäin tärkeä asia. Haluaisimme nähdä eri alueita, joissa on omat alueet ja omat erityispiirteensä. Alle 10 hehtaariset viljelmät ovat meille pienviljelmiä ja jonkun verran uhka on sen suhteen, kun puhutaan näiden tehtävien täytöstä. Ehkäpä voisimme katsoa tätä mm, näiden miljoona 300 000 edunsaajan näkökulmasta ja meillä on noin 650 000 tällaista alle 10 hehtaarin maantilaa. Ja Tämä saattaa johtaa kustannuksen, kustannusten kasvuun ja ohjelmointikausi saattaa olla pidempi. Eli nämä ovat ne kaikkein tärkeimmät kysymykset, kun puhutaan uudesta täytäntöönpanomallista ja kun puhutaan sitten taas siirtymäkaudesta, niin haluamme, että se olisi kaksivuotinen, jos vain mahdollista. Kiitos. Kiitos sitten Ribeiro. Eh, Kiitoksia. Pyrin aloittamaan kaikkein yksinkertaisimmista kysymyksistä. Meillä on selvää, että siirtymäkauden kohdalla olisi mukavampaa, että meillä olisi tällainen pidempi kausi. Se olisi meille helpompi, kun kysymys on teknologisesta päivityksestä. Meillä on paljon eri teknologiaa, joita täytyy edelleen kehittää. Tämä siis ensimmäinen kohta. Ja toiseksi haluan myös teknologista mm, mukautusta, mutta tämän lisäksi meillä on muutama muukin tärkeä kohta. Me haluamme tällaisen päällekkäisyyden kahdessa mallissa, jolloin suoriutuminen ja ehdollisuus olisivat samassa. Me emme kuitenkaan voi hyväksyä, että näitä hoidetaan yhdessä. Kun puhutaan täydentävistä ympäristöehdoista, niin pienviljelijät uudessa komission ehdotuksessa – on äh, poistettu. Jos äh, haluatte kuulla, mitä Portugalissa tapahtuu, niin tämän arviomme mukaan se lisääntyisi 50 prosentilla, jotta voisimme katsoa sitten sitä, millä tavalla voimme tämän täydellisen järjestelmän ottaa käyttöön. Kyseessä on valtava lisäys ja meillä on aina ollut tällaisia täydentäviä ympäristöehtoja aiemminkin. Joskus ne ovat olleet 160 euron suuruisia. Miksi olisi siis järkevää se, että meillä olisi 160 euron vuoksi tällainen valtava hallinnollinen taakka? Siinä ei ole kyllä mitään järkeä. Ja se on tärkeä osa tätä työtä. Meidän täytyy yksinkertaistaa valvontaprosessia. Nyt alueellistaminen, se ei ole niinkään ongelma Portugalin kaltaiselle maalle. Joten ymmärrän, että muilla mailla tämä on ongelma, mutta meillä ei niinkään. Portugalilla on kolme autonomista aluetta ja jokaisella oma hallintonsa. Eli meille tämä kuitenkaan ei ole mitenkään relevantti kohta. Ymmärrän, että muualla se saattaa sitä olla. Stella. Gra- Kiitos, Tenka Stella. Si, jo. E Kiitoksia. Kiittäisin kollegoita näistä kysymyksistä ja kriittisestä hengestä ja olen tästä asiasta samaa mieltä maksu, maksutusviraston edustajana. Kuten kollega Saksasta totesi, me olemme hyvin kehittynyt ja tehokas maksatusvirasto. Meillä on modernia teknologiaa. Mutta kun ajatellaan näitä kahta eri mallia ja tätä muutosta, se on myöskin kulttuurinen muutos ja siihen liittyy varmasti kustannuksia. Kustannuksia, kun ajatellaan maksatusvirastoa itseään, mutta myöskin kun ajatellaan niitä vaikutuksia, joita sillä on viljelijöihin. Ja olemme tästä huolissamme. Kuten De Castrokin totesi, Eli nyt kun ei ole tätä suoraa yhteyttä EU-hun, sehän on meille erittäin tärkeää. Eli tämä suora yhteys on ollut hyvin hedelmällinen se on tehnyt meistä tehokkaampia. Eli me tartuimme tähän mahdollisuuteen. Eli jokainen alue, jolla on oma maksatusvirasto, voi toimia omalla tavallaan. Mutta jos olisimme täysin valmiita tähän muutokseen, niin en tiedä, ovatko maanviljelijät ihan valmiita tähän. He ovat hyvin kriittisiä ja mielestäni he eivät ihan ole vielä ymmärtäneet, miksi asiat ovat edenneet näin. Puhun nyt omasta alueestani. Eli järjestelmä on kantanut siellä hedelmää, ja jos sitä nyt muutetaan radikaalisti, niin mehän tiedämme, että kun muutoksia, vaikka ne ovat myönteisiä, niin aina tulee pieni välivaihe. nyt osaa sanoa, onko tämä koko Italian tilanne, mutta on nyt pyydetty kahden vuoden siirtymäaikaa. Ja meille se olisi erittäin tärkeää. Kiitos. Vielen Dank, äh, Florian Gibis. Kiitos sitten, Florian Gibis. Ich kann mich... Niin, olen samaa mieltä aikaisemmin tässä muiden puhujien kanssa – Kastron kysymyksestä. Alueellisuus on tärkeää. Ei vain periaatteesta, vaan myös siksi, että me näemme lisäarvoa alueellisissa maksupisteissä federalistisessa valtiossa. Ja sen vuoksi Euroopan parlamentin pyrkimykset osoittavat myös sitä, että te haluatte tietää, mitä me teemme ja kuinka me voisimme vielä paremmin osallistua tähän järjestelmään. Eli tämä tällainen äh, tulosperusteinen lähestymistapa, siinä on paljon hyviä asioita, joita voi noudattaa. Ja mitä tulee tähän muutokseen, kyllä me voimme sen toteuttaa. Ja selvää uudessa asetusluonnoksessa on myös se, että siinä pyritään tai siis tiedetään, että myönnetään se, että tarvitaan toimivaa valvontajärjestelmää, mutta kysymys on kuitenkin vain, onko on tiettyjä asioita, joihin pitäisi suhtautua hieman kriittisesti. 1,07 miljoonaa euroa ja sitten 700 000, 700 000 euroa on tämä sanktiosumma siitä. Eli tämä ei ole minusta suhteessa suhteellista. Tällaisiin asioihin me haluaisimme vielä puuttua. Alueellistaminen strategian sisällä on meille tärkeää ja se, se on ihan mahdollista. No, tämä toimintamalli toteut... Edustaja Müller puhui siitä. Se on toki asia, joka on järkevää ja jota me tuemme. Kollega puhui jo näistä painopisteistä. On tiettyjä asioita, jotka ovat enemmän tai vähemmän tärkeitä, mutta varsinkin ottaen huomioon pienet tilat. meidän täytyy siis saada näyttää myös pienille maanviljelijöille, että me todellakin olemme uudistamassa YMPtä. Kiitos. Dank. Dann kommen wir jetzt zu einer äh, weiteren... Kiitoksia. Sitten lisäkysymyksiä. Eli yksi minuuttia kysymysaikaa ja Sander ensimmäisenä. Merci à, à tous pour... Kiitoksia, kiitoksia kaikille näistä esityksistä. Minun mielestäni tämä kysymys on erittäin tärkeä haluaisin painottaa kahta asiaa. Ensinnäkin yksinkertaistamista. Minun mielestäni tässä suhteessa meidän täytyy kyetä tarjoamaan ratkaisuja sen suhteen, mitä aiomme päättää tässä. Te pyritte tänään antamaan ratkaisuja ja kun kuulin teitä, niin en ole oikein varma yhtään siitä, että onko kyseessä suinkaan yksinkertaistaminen ja että muuttaako se jotain äh, meidän viljelijöillemme, joilla on jo hankala valistua äh, kaikki eri sääntöihin ja valvontoihin. Toinen kohta, joka otettiin esille, on tämä eurooppalainen luonne, joka meidän täytyy säilyttää tässä mallissa. Tässä on kyseessä eurooppalaisen taso, kansallisen tason ja alueellisen tason välinen yhteys. Ja tässä kysymys on myös siitä, että noudatetaan eurooppalaisia sääntöjä. Kysymys on hyvin pitkälti myös näiden eurooppalaisten sääntöjen valvonnasta. Minusta on erittäin tärkeää myös tämä yhdenmukaisuus eurooppalaisella tasolla. Mielelläni kuulisin teiltä yksityiskohtaisemmin tästä. Haluaisin kuulla, että kun otetaan huomioon, että kun nämä kriteerit muuttuvat eurooppalaisella puolella, siirrytään enemmän pois tästä suorituskeskeisyydestä. En kuitenkaan sano, että ei hyviä tuloksia pitäisi saada, mutta kyseessä on se, että tämä on yksinkertaistettu malli. Haluaisin tietää, että odotatteko tässä mielessä sitä, että teidän kansalliset viranomaiset tekevät välttämättömäksi sen, että näitä yhdenmukaisuussääntöjä noudatetaan myös loppuedun saajien kohdalla. Olin kovin yllättynyt tästä Portugalin edustajan kalvosta, jossa selkeästi sanottiin, että no me emme kyllä usko, että mitä yhdenmukaisuus valvontaa tehdään kansallisella tasolla. No kukapa sen sitten hoitaa tässä tapauksessa? Vielen Dank. Ähm, würde vorschlagen, wir machen 1.30. No, ehkä puolitoista minuuttia saatte aikaa, eli Dorfman seuraavaksi. Kiitos äh, tästä suuresta äh, avokätisyydestä. No, eh, minusta on hyvä, että ihmiset, eh, jotka ovat vastuussa ja toteuttavat, eh, ovat puhumassa meidän kanssamme siitä, mitä me todellakin päätämme. Eli nämä maksukysymykset ovat hyvin monimutkaisia. Se on osittain kansallinen virasto, joka toimii tietyillä alueilla. Ja sitten teidän alueellanne, se on nyt ehkä suurin alue maksujen osalta, niin siellä on sitten tämän alueellinen järjestelmä. Jos katsotaan nyt samanaikaisesti näitä kahta järjestelmää, niin siellä on tehokkuuseroja, jos nyt sanotaan näin. Eli kun ajatellaan tätä uutta mallia, jota nyt ollaan valmistelemassa, ja sehän toimii paljon enemmän kansallisella tasolla, niin se saattaa aiheuttaa paineita alueellisille maksatusvirastoille, koska tämä saattaa sitten olla ensimmäinen vaihe kohti kansallista virastoa. Vai uskotteko, että tämä hybridijärjestelmä pysyy tällaisena? Danke, kollegi Flanagan. Kiitoksia sitten Flanagan. Eh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kysymys, joka minulla on tässä kaikille puhujille ja toivottavasti voitaisiin vastata suoraan koska sitä, että uskotte, että tämä tie, jota me olemme etenneet, aikoo tuoda mukana yksinkertaistamista, koska se oli se sana, mitä komissaari Hoganin huulilla oli, hän varmaan sanoisi ainakin tuhat kertaa. Ja minä en kyllä ole onnistunut näkemään, millä tavalla tämä on yksinkertaisempaa. No, kukapa tietää, ehkäpä se sitten kuitenkin toimii paremmin loppujen lopuksi, mutta minusta yksinkertaistaminen tähän, mm, tässä vaiheessa on nyt haudattu. 50 metrin sen maakerroksen alle. Ehkä ymmärsin väärin, mutta 11 000 ihmistä työskentelee YMPn uudistuksen parissa. Ja pohdinpahan vain, että pienempiä pienempien maiden kohdalla, niin kuin vaikka Irlannin, koko maatalousministeriössä on 3000 työntekijää. No tietysti Puolassa on paljon enemmän maalaa, mutta kyllähän täytyy paljon peukaloida tätä politiikkaa, mikä taas johtaa siihen, että siihen tarvitaan kyllä valtava määrä työntekijöitä riippumatta maasta. Uskotteko, että pienet maat tarvitsisivat enemmän apua? Jos teillä on 11 000 Puolassa ja meillä on 3 000 koko maataloudessa mm, Irlannissa, niin eiköhän tästä tule aika iso haaste. Italialainen puhuja mainitsi, että miten olisi kalliimpaa täytäntöönpanna näitä ympäristötoimenpiteitä. Miten paljon teidän mielestänne prosenttiosuuksina ilmaistuna? Ja mistä tuo raha otetaan? Kiitos sitten Russan. Eh, dank wel, voorzitter. Kiitos eh, puheenjohtaja. Todella hyvä, että käymme tätä keskustelua koska me täällä Brysselissä mietimme näitä sääntöjä ja te joudutte ne sitten toteuttamaan arkityössänne. Ja sen vuoksi on todella hyvä, että keskustelemme toistemme kanssa myös tässä vaiheessa nimenomaan siitä, että ovatko nämä säännöt toteutettavissa ja käytettävissä vai ei. Minua huolestuttaa nämä toteutuskustannukset mitä tämä tulee vaikuttamaan, kuinka paljon tämä tulee maksamaan, valvonta ja, ja toteuttaminen? Jos katsoo toista pilaria, siellä on aika korkeat toteutuskustannukset, virhekustannukset, eli mm, mitä enemmän vaatimuksia esitetään, sitä enemmän täytyy valvoa ja sitä suuremmat kustannukset. Jos on kysymys sitten valvonnasta ja kontrolleista, kontrolleista paikan päällä – se on luonnollisesti äh, kallista ja aika hankalaa. No, se on maanviljelijälle, mutta myös valvojille aikamoinen ponnistus. Kysymys kuuluukin, miten me voisimme rajoittaa tätä mahdollisimman paljon näitä paikan päällä tehtäviä äh, tarkastuksia. Jotkut puhujat täällä mainitsivatkin mainitsivatkin äh, uudet tekniikat, esimerkiksi valvonta satelliitin kautta. Ja siksi kysyisinkin, kun me laadimme sääntöjämme, pitäisikö meidän huomioida tämä ja tässä säännöissä huolehtia sellaisista määräyksistä, joita voitaisiin valvoa satelliittikuvin. Dank, kollegi Giarusso. Kiitos sitten Giarusso. Particolare dottor Stella, volevo... Niin, te puhuitte tästä hyvästä Veneton esimerkistä, kun ajatellaan tätä valvontaa ja eurooppalaisten varojen käyttöä. Eli Millaisia kokemuksia teillä on? Pitäisikö tätä mallia soveltaa myöskin muilla alueilla? Meillähän on ollut vakavia tapauksia, jotka ovat tulleet esille liittyen eurooppalaisten varojen väärinkäyttöön esimerkiksi Sisiliassa, mutta myöskin muilla alueilla. Italia, Italiassa on ollut vähemmän tehokkuutta näissä toimissa kalataloudessa, eli Olisiko mahdollista luoda näille alueilla, joilla on paljon maatalous- ja kalastustoimintaa, kuten Sisilian ja Sardinian, niin luoda sinne virasto, joka pystyisi hallinnoimaan näitä kalatalous- ja maataloustoimia. Näinhän ilmeisesti toimitaan tällä hetkellä jo Portugalissa. Kiitos. Kiitoksia sitten Navaceka. First of all, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä teidän panostuksestamme. Olen tässä siirtymässä kohti yksinkertaisempaa YMPtä. Minulla on kaksi kysymystä asiasta, jonka olette ehkä jo huomanneet. Meillähän oli tällainen määritelmä, joka koski aitoa maatilaa ja nyt meillä on uusi ja nyt taas, taas leikitellään ajatuksella. Ja sikäli kun tiedän, niin joissain kohdissa. Mutta nämä valintakriteerit, niissä täytyy käyttää muuta. Eli jos voisitte kertoa tästä, että Nova Koskella saattaa olla kokemusta tästä asiasta. Ja sitten toinen ajatus, josta on keskusteltu, koskee ma- maisemaa ominaisuuksia ja miten tässä otetaan nämä hyväksyttävyyskriteerit, hehtaarit huomioon? Olisiko se tärkeä osa tätä kustannusten yksinkertaistamisesta, yksinkertaistamista? Kiitos, Tentti Kiitoksia. Itse olen ollut töissä maatalouden alalla jo pitkään ja hyvin usein olen kuullut, että tämä uudistus helpottaa viljelijöiden elämää. No, en ole kyllä ihan varma siitä. Tämä yksinkertaistaminen, jota ehdotatte ja josta olette niin innoissanne, niin yksinkertaistaako tämä komission, jäsenvaltioiden elämää, mutta myöskin viljelijöiden elämää, jotka joutuvat täyttämään nämä kaavakkeet? Puhutaan paljon digitalisoitumisesta, mutta joskus internet ei toimi ollenkaan, puhelimet eivät toimi ollenkaan. Eli mitä sitten tekee viljelijä, joka ei pysty toimimaan tässä uudessa mallissa, koska mikään ei toimi? Eli voitaisiinko vähän miettiä, tässä pientä siirtymäkautta tässä uudistuksessa. Kollegin Metz. Kiitoksia sitten edustaja Metz. Yes, um, oh sorry. Thank you. And... Kiitoksia ja kiitoksia siitä, että tulitte tänne. On olemassa myytti siitä, että nyt on jonkunlainen yksinkertaistamista, tai että täytyy olla yksinkertaistamista. Jos halutaan lisää tietoa tai halutaan valvoa enemmän tätä näitä tuloksia, niin eipä tässä nyt olla yksinkertaistamisen tiellä. Ja kyllä se sopii, sillä kuulin, että käytitte teknistä edistymistä ja vaihdatte näitä keskenänne, jotta löydetään kaikkein tehokkain ratkaisu. Ei siis puhuta yksinkertaistamisesta, koska eihän se ole se tavoite, joka meillä on. Ja toisaalta tämä on suuri osa työstä ei tule viljelijöiltä, vaan jäsenvaltioista ja ministeriöistä. Haluaisin vain tietää, että onko meillä jonkunnäköistä teknistä vaihtoa ja tukea, ja kattaako EU sen ja tarjoako komissio tukea näistä yhteistä tutkimuskeskuksista. Minulla on niin paljon kysyttävää, että täytyy nyt valita tästä jotain. Ja miten mittaatte sitten maaperän laadun erosion ja pintamullan New York Timesissa oli artikkeli. Voitteko mitata maakeskittymää ja jos ette, mikä tätä puuttuu? Ja integroidusta tilasta, tilastoista. Onko mahdollisuus nähdä emoyhtiöiden omistusosuuden. Voidaanko tämä tieto yhdistää ajaksiin? Kiitos, Pitjana. Presidente. Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin tohtori Stelälle. Te puhuitte meille huomattavista vaaroista, jotka liittyvät nouseviin kustannuksiin liittyen tähän uuteen valvontajärjestelmään. Eli kustannukset valovat näille maksatusvirastoille, mutta myöskin edunsaajille. Eli tämä huolestuttaa meitä kovasti, koska me yritämme nyt yksinkertaistaa näitä asioita. Ja sitten muiltakin virastolta haluaisin kysyä, onko teillä samanlainen näkemys? Eli millä tavalla voitaisiin välttää kustannusten nouseminen, joka haittaisi myöskin edunsaajia? No sitten nämä huijaukset. Italiassa oli yksi törkeä tapaus. Viisi miljoonaa euroa oli huijattu. Joku sanoi, että hänellä oli maatila, jota hänellä oikeastaan ei ollutkaan. Ja tämä johtui sitten poliisin toiminnasta ja haluamme kiittää heitä vielä täälläkin. Mutta meillä pitäisi olla kattavampi valvontajärjestelmä. Ei voi olla niin, että nostetaan tätä huijausriskiä, että niistä tulee todennäköisempiä. No virhetasohan on nyt ollut hyvin alhaisella tasolla, ja tämä oli yksi harvoja petostapauksia, joka tuli ilmi, eli haluaisin kuulla kantani myöskin tähän. No niin, kysymykset päättyivät tähän, ja nyt pyytäisin, että komissio käyttää puheenvuoron, ja ehkä sen jälkeen vielä virastojen edustajat saavat puheenvuoron. Komissio, olkaa hyvä. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Ensin komission taholta haluaisin sanoa, että tämä on hyvin hyödyllinen keskustelu. Me luonnollisesti työskentelemme päivittäin maksutoimistojen kanssa ja oli hienoa nähdä, että tekin kuulette niitä ja heidän näkemystään tästä uudesta toimintamallista ja luonnollisesti aktiivisesti olemme kuunnelleet, mutta me olemme todellakin kuunnelleet ja työskennelleet toimistojen kanssa koko tämän prosessin aikana. Ja meillä on tällainen oppimisverkko niiden kanssa. Ja me työskentelimme joten niiden kanssa jo aikaisemmin ennen komission ehdotustakaan. Koko tämä keskustelu alueellinen, ei-alueellinen. On hyvin tärkeää painottaa, että komission ehdotus on se, että pidämme säilytämme nämä maksuvirastot ja että niitä on myös alueellisella tasolla. Se on komission ehdotus. Me sanomme, että tässä on järjestelmä, joka toimii hyvin. Tilintarkastustuomioistuin on myös sanonut näin. Me näemme, että nämä maksuvirastot ovat avainelementti tässä rakenteessa, kun siirrytään kohti toimintoja perusteista toimintaa. Että miksi tämä järjestelmä, joka on toiminut yli 20 vuotta, joka on tukenut YMPtä, jolla on hallinnollinen valvontajärjestelmä, jolla on kaikki mahdolliset identifikaatio- ja tukilomake ynnä muut vastaavat tarvittavat, niin että ei tarvitse lähteä tekemään mitään uusia IT-järjestelmiä. Nämä ovat järjestelmiä, jotka ovat käytössä, jotka toimivat hyvin ja onko ongelma maanviljelijälle tehdä tämä hakemus? No, lain mukaan niiden täytyy tehdä kaikki hakemukset tämän IT-sovelluksen kautta. Eli tämä on ollut ehdotuksen taustalla komissiossa, pidetään kiinni hallintorakenteista, jotka toimivat hyvin, pidetään niistä kiinni, ei lähdetä tekemään muutoksia. Muutokset, kuten panelistit myös hyvin selkeästi sanoivat, Luonnollisesti me keskitymme nyt toimintaan. Onko tämä yksinkertaistamista? Kyllä. Miksi? Siksi, että meillä ei ole sääntöjä, jotka koskisivat koko Eurooppaa. Kyllä, jäsenvaltiot äh, voivat äh, itse määritellä tietyt kriteerit äh, ja maisemointitekijät, maisematekijät, mutta me emme sekaannu siihen. Tämä tapahtuu alueellisten erityispiirteiden mukaan. Tämä on tulevaisuudessa mahdollista jäsenvaltioille. Yksinkertaistamiselle on tilaa, koska tämä yksi koko sopii kaikille. Tarkoittaa välillä sitä, että maanviljelijöiden tänä päivänä on noudatettava sääntöjä, jotka eivät eh, ole järkeviä heidän alueellaan. Mutta koska se koskee kaikkia Euroopassa, niin näin on tehtävä. Eli idea on, että yksinkertaistamista saadaan myös eh, sen kautta, että voidaan eh, kohdentaa tuki paikalliselle ja valtiolliselle tasolle. Eli siis tarkoitus on, että alueellisella tasolla on tilaa eroille jäsenvaltioissa. Ja sitten digitalisaatio ja modernisaatio. Ne voivat komission näkemyksen mukaan myös johtaa yksinkertaistamiseen sillä tavalla, että meidän täytyy käyttää käytettävissä olevia välineitä – ja kun puhutaan satelliittitiedoista, no sitä on jo. Ja ajatus on, että niitä käytetään hyvällä tavalla myös eh, maanviljelijöiden puolelta. Ja käyttää niitä luonnollisesti myös hallinta- ja valvontajärjestelmään ja se, mitä maksuvirastot tekevät, eh, se idea, heidän ideansa valvontajärjestelmästä on se, että tätä käytettäisiin myös maanviljelijöiden eduksi ja että sitä kautta saataisiin yksinkertaistamista ja vähemmän sääntöjä. Ja sitten vielä lopuksi ehkäpä sananen alueellistamisesta ja yksityiskohdista ja ää, ei-yksinkertaistamisesta. Jos on YMPn strateginen suunnitelma, niin meillä on jäsenvaltioita, jotka sanovat, että me haluamme, että tämä on alueellinen. Kun on, se on alueellinen, on enemmän yksityiskohtia. Ja silloin näiden yks, nämä yksityiskohdat on luonnollisesti myös raportoitava. Joten kaikki tämä, tästä tehdään yhteenveto kansallisella tasolla. Mutta ajatuksena on, että jos haluaa suunnitella yksityiskohtia ja ottaa huomioon alueelliset erityisyydet, se on yksi mahdollisuus. Ja sitten myöhemmin komissio luonnollisesti tarkastelee asiaa ja sillä tasolla, millä jäsenvaltio on päättänyt suunnitelmat tehdä. Ja sitten vielä lopuksi meillä on todella paljon dataa jäsenvaltioista, maksuvirastoista, jos katsotaan esimerkiksi tulosindikaattoreita, jotka on siis ehdotettu. Nämä ovat suurin osa näistä sellaista tietoa, joita meillä on jo saatavilla jäsenvaltioista. Tietenkin se täytyy vielä sitten sopeuttaa IT-järjestelmään mutta meidän mielestämme me olemme todellakin ottaneet huomioon sen, mitä kentällä on olemassa, mitkä ovat hyviä järjestelmiä. Ja haluaisin kiittää neljää äh, puhujaa, jotka ovat täällä tänään, koska te osoititte hyvin selkeästi, että teillä on tehokkaat maksuvirastot, jotka ovat valmiita työstämään tätä uudistusta edelleen. Ja ehkäpä vielä lopullisesti äh, me haluamme me tavallaan äh, korvata tämän nykyisen järjestelmän tällä uudella toimintaperusteisella. Vielen Dank, äh, Frau Kiitoksia. Ja sitten vielä panelistit saavat viimeisen puheenvuoron. Eli kukin teistä saa korkeintaan neljä minuuttia. Voitte vastata vielä näihin kysymyksiin ja ehkä voitte vastata vielä myöskin komission puheenvuoron. Novakovski. Dziękuję serdecznie Kiitoksia. Paljon kysymyksiä. Pyrin viittaamaan niihin. Edustaja Sander, kyllä me pyrimme yksinkertaistamiseen ja se on tärkeää. Me tarvitsemme sitä. Meidän täytyy lisätä etätunnistamista, tekoälyn käyttöä ja niin poispäin. Meidän täytyy myös yksinkertaistaa tätä osana prosesseja. Kirjalliset asiat ovat kirjallisia asioita on aika paljon, ja meidän täytyy sitten tarkastella sitä, miten voimme toimia eri kohdissa tuota edunsaajasta maksuun asti. Prosesseita täytyy lyhentää, ja meidän täytyy myös pyrkiä yksinkertaistamiseen, ja täytyy pyrkiä säästämään aikaa. Ja kun kysymys on EU-tilanteesta, niin me emme yritä sitä suinkaan paeta, vaan haluamme ottaa huomioon sen, että saamme lisää joustavuutta, kun kysymys on maistamme niin, että voimme ohjelmoida ja me olemme jatkuvassa yhteistyössä tässä suhteessa. Eli joskus tilanne on vieläkin tiukempi ja toivottavasti kykenemme tähän. Eli kun kysymys on oikeasta yksinkertaistamisesta, niin se on tärkeää enkä halua nyt viitata siihen, mitä juuri totesin, mutta haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tähän mennessä olemme luoneet asioita keskustasolla ja sitten olemme saavuttaneet joko oikean tilanteen tai emme. Meillä ei ole tätä alueellista erityispiirrettä ja meillä on pieniä osia kaikkialla. kun pyrimme luomaan tätä politiikkaa myös keskustasolla, niin se on johtanut siihen, että olemme joutuneet tilanteeseen, jossa joitakin alueita on hyväksytty toisia ei. Meidän täytyy toimilla me näin nyt sitä kyetä saavuttamaan oikeat alueet oikealla tavalla, sillä me emme halua sulkea ovia keneltäkään, emmekä halua myöskään keskittyä liikaa tietyn tyyppiseen toimintaan. Eli haluamme ottaa huomioon myös pienviljelijät, jotka ovat tärkeitä biodiversiteetti- ja ympäristönäkökulmasta katsoen. Voidaanko nyt sitä asetuksia täytäntöönpano vai ei? Niin ensimmäinen prosessi, tämä täytäntöönpano uudessa ohjelmassa on hankalaa. Me olemme siitä tietoisia. Tämä on meille uusi haaste Nyt olemme tulossa uudelle alueelle. Tämä on uusi kysymys. Ja haluamme myös nähdä nämä lopputulokset, joita voimme mitata. Tästä, tähän voimme olla tyytyväisiä, voimme olla siitä ylpeitä. Toivottavasti voimme päästä tähän tulokseen. Ja ne täytyisi siis saada heijastumaan äh, hyvin tilastoihin. Kun kysymys on valvonnasta, kyseessä on erittäin tärkeä kysymys. Ja jos se olisi vain mahdollista, niin me kyllä mielellämme luopuisimme äh, näistä kentällä tehtävistä tarkistuksista. Jos valvontaa lisätään, niin se ei aina johda siihen, että äh, virhetaso muuttuu. Minusta meidän tulisi analysoida uudelleen näitä tilanteita ja katsoa sitä, miten tehokkaat ne ovat. Tämän kaltaista analyysiä tulisi tehdä. Ja sittenhän meillä on myös näitä älypuhelinsovelluksia ja toivottavasti voimme sitten luopua joistain valvonnoista. Aktiivisen viljelijän määritelmä Puolassa on se, että se on vakuutusjärjestössä oleva mukava viljelijä, jolla on ainakin hehtaari viljeltävä ala ja joka esittää hakemuksen, pinta-alahakemuksen. Ja toivomme, että näin saamme riittävän kattavuuden. Meillä on internetteknologia käytettävissä. Otamme myös käyttöön neuvonantajia, jotka auttavat viljelijöitämme, jos tässä suhteessa syntyy ongelmia. Nämä konsulttiyritykset auttavat viljelijöitä, jos syntyy teknologian kanssa ongelmia. Minä olen tässä päättelemässä. Minusta meidän täytyy luoda tällainen malli ja meidän täytyy myös analysoida koko tätä petosaluetta, väärinkäytöksiä. Ja jätänpä tämän tähän nyt. Kiitoksia. Kiitoksia. Eli kollegat tietävät, että heillä on vain minuutti tai puolitoista, mutta seuraavaksi Ribeiro. Tässä oli paljon kysymyksiä. Yritän keskittyä niihin, joihin ehkäpä ei ole vielä vastattu. Me tarvitsemme tehokasta yksinkertaistamista me olemme vuosia puhuneet yksinkertaistamisesta ja tuntuu siltä, että se on aina johtanut ongelmiin. Mutta tässä uudessa äh, järjestelmässä todellakin yksinkertaistetaan, koska tässä on kysymys yksinkertaistamisesta sekä viranomaisille että maanviljelijöille. Toinen, mitä tulee noudattamiseen. Äh, joskus olin hieman hämmästynyt äh, ne maat, joissa on vähemmän äh, sääntöjen noudattamista, vaativat sitä enemmän. Ja esimerkiksi Portugalin, äh, Portugalia toisessa pilarissa 65-70 prosenttia ensimmäisessä pilarissa. Ja on mielenkiintoista, että ehkäpä me emme ole keskittyneet ihan oikeisiin asioihin koska kaikkein tärkeimpiä ohjelmia hallinnoidaan tiettyyn tarkoitukseen. Meillä oli esimerkiksi viinitarhojen tällainen uudelleenjärjestelyohjelma ja, ja se rahoitettiin toisesta pilarista, mutta se hallinnoitiin täysin yksinkertaistetusti. Eli ei ollut mitään erityisvalvontaa ja me tiedämme, että on tietyt tavoitteet valvonnalle, mutta kuitenkin tämä oli kaikkein menestyksekäin ohjelma. Tilintarkastustuomioistuin ja komissio ovat äh, sen arvioineet, että tämä oli todellakin menestys tämä valvonnan yksinkertaistaminen. Mm, kun me tuemme näitä maksuja, tai kun me annamme näitä äh, maksuja niin me teemme sen tehokkaasti. Me maksamme tehokkaasta toiminnasta. Piiput niin, että ihmiset, jotka työskentelevät maatilalla, he tietävät, että heidän täytyy saada aikaan tuloksia ja joten itse asiassa ei tässä eh, nosteta kustannuksia. Ihmiset eh, ovat tavallaan terveempiä sitten suhtautumisessaan talouteen ja siihen, miten he toimivat. Eli sen vuoksi yksinkertaistettu hallinto on tärkeää. Tämä on ollut eh, todellakin menestyksekäs. En nyt ole ihan varma, että me aina puhumme samoista asioista, kun me katselemme tätä toteuttamista. Ja pitäisi katsoa varojen käyttöä myös vähän muuallekin. Ei, ei, ei, se, millä tavalla niitä käytetään. Joten jos me haluamme tukea jotain siitä syystä, että he ovat kyenneet täyttämään vaatimukset vai haluammeko antaa hyvää palvelua, joka on eduksi kaikille ja perustuu hallintojärjestelmään, luonnollisesti meidän täytyy katsoa, että asiat tapahtuvat säännönmukaisesti, mutta sama koskee kustannuksia. Me tarkastelemme tässä yksinkertaistamista, josta tulee luonnollisesti myös investointikustannuksia. Investoidaan uuteen teknologiaan, uusiin järjestelmiin, uusiin taitoihin ja tällä muutoksella on luonnollisesti kustannuksensa on yksi asia, että meillä on järjestelmä, jossa kykenemme optimoimaan valvonnan. Ei tässä tule olemaan vähemmän, tai siis puutetta valvonnasta, mutta siinä katsotaan tiettyjä aspekteja, miten maata käytetään, miten äh, vilja on istutettu. Eli siis ihan erilaista valvontaa kuin äh, aikaisempi, jossa analysoitiin erilaisia budjettiin asiakirjoja. Eli tässä on kysymys kahdesta hyvin erilaisesta valvonnasta. Ja se, mitä meillä on ensimmäisessä pilarissa, siinä ei katsota vain rahan käyttöä, vaan tavoitteita, millä tavalla maata käytetään, millä tavalla yritys on organisoitu, joten tämä johtaa alempiin kustannuksiin lyhyemmässä ajassa kuin että jos valvottaisiin vaikkapa karjan liikkeitä. Kiitoksia. Koitan vastata kaikkiin näihin kysymyksiin, jotka minulle esitettiin suoraan. Italiassa on alueita. Veneton alue, Toskana, Emilia, Romagna, Piemonte, Trento Bolzano, Lombardia – tässä oli kahdeksan aluetta, joilla on oma maksatusvirasto. Ja muilla alueilla toimii sitten toinen virasto. Ja tässä järjestelmässä on koordinointia ja vastaan tässä myöskin Russon kysymykseen. Eli mitä nyt tapahtuu? monet alueet, joilla ei ole omaa virastoa. Puhun, niin niiden suoritustaso on erilainen. Eli ne, joilla on oma maksatusvirasto, toimivat tehokkaammin. No Sardinian on hyväksytty nyt oma virasto. Ja siellä halutaan nyt toimia autonomisesta ja Sinne halutaan järjestelmää, joka toimisi eri tavalla kuin muut maksuvirastovat. Me teemme tietysti yhteistyötä muiden alueiden kanssa, joilla ei ole omaa maksatusvirastoa, ja on pyydetty, että kertoisimme heille hyvistä käytänteistämme. Eli teemme yhteistyötä alueiden kanssa, jotka ovat sitä pyytäneet. En tiedä, onko Italian kansallinen järjestelmä sellainen, joka olisi valmis vielä näihin muutoksiin. Veneton alueella teknologisesti se olisi jo mahdollista. Olemme pyrkineet valmistautumaan siihen, mitä myöhemmin tapahtuu, mutta en tiedä, toimiiko tämä keskusvirasto sitten samalla tavalla. Me emme käsittele kalastuskysymyksiä, mutta tuen kyllä ehdotustanne, koska se voisi olla yksi lisämahdollisuus toimia. Usein puhutaan yksinkertaistamisesta. Niin ensin pitää analysoida kaikki prosessit ja jos minun täytyy tehdä joku prosenttiosuus ja, ja sitten viljelijät tekevät jonkun prosenttiosuuden, niin meidän pitää pyrkiä yksinkertaistamaan heidän elämäänsä. Se ei tarkoita sitä, että heiltä vietäisiin jotain pois, vaan kevennämme jotain siitä työstä, mitä viljelijä tekee. Mutta jos meillä on järjestelmä, jota pitää hyödyntää, niin usein maksatusvirasto tai julkishallinto – sitten ottaa hoitaakseen osa näistä tehtävistä, joita viljelijän piti tehdä. Eli tämä on järjestelmä. Meidän pitää poistaa näitä ongelmia, mutta jonkun muun täytyy ne kuitenkin hoitaa. Ja tässä tapauksessa oli julkishallinto. Meillä on joukko näitä sovelluksia ja meillä on hyviä kokemuksia. Eli ei tarvitse käydä paikan päälle, voidaan toimia näiden valokuvien pohjalta. Ja uskon, että tämä on oikea tapa edetä. Me hyödynnämme satelliitteja ja mon- kaikkia teknologian aloja, mutta analogisesta ympäristöstä pitää siirtyä digitaaliseen. Muussa tapauksessa emme koskaan pääse tavoitteisiimme. Ja sitten näistä petoksista. No, me toimimme yhteistyössä Olafin kanssa. Meillä on ollut jo kolme yhteishanketta. Ja ne ovat keskeisiä, mutta me olemme itsekin hämmästyneitä. Eli ehkä pitäisi olla enemmän valvontaa. No, tässä oli vielä monia monimutkaisia kysymyksiä, mutta nyt puheaikani loppui, eli toivottavasti ensi kerralla saan vähän lisää puheaikaa. Kiitos. Vielen ja Zum Abschluss Florian Kiitos sitten Florian Kivis vielä lopuksi. Ich denke, viele gute Beiträge sind. Niin, niin paljon hyviä esityksiä on tänään täällä esitetty. Olen myös kovin kiitollinen tästä ja haluaisin nyt sitten kääntyä teidän puolen edustaja Sandel. Nämä ovat erittäin keskeisiä kysymyksiä, jotka otitte esille. Vaikka tietysti omalta puolelta, niin voin todeta, että mm, siirtyminen tästä yhteensopivuudesta suoritusperusteisiin on meille tärkeää. Mutta tietysti emme ole sitä mieltä, että ei tarvittaisi enää mitään valvontaa, koska kyllä sitä tarvitaan aivan selvää, että kun me tällaista viljelijäverkostoa rakistamme, niin se on tärkeää. Meillä on jo hyvät järjestelmät tässä suhteessa käytössä ja meidän täytyy niitä tulevaisuudessakin käyttää. Ja mm, kun puhutaan valvonnasta, niin tässä pitäisi katsoa sitä niin, että joissakin kohdin kysymys on todella siitä, että tarvitaanko niitä ylipäätään Hyvin suuri osa näistä kysymyksistä koskee myös sitä, että minkä laajuista valvontaa pitäisi harjoittaa. Ja meidän tulee katsoa myös sitä, että kun siihen käytetään rahaa, niin voidaanko jollain muulla tavalla todeta, että edellytykset on täytetty. Ja näin ollen myös toissijaisuusperiaate johtaa siihen, että velvollisuus tähän kuuluu pitkälti jäsenvaltioille. Ja meidän täytyy katsoa sitten, millä tavalla näitä valvontakiintiöitä, voidaanko niitä laskea ja voidaanko saada tästä jollain tavalla lisää hyötyä ulos. Tässä puhuttiin myös avoimuudesta. Täytyy olla myös selvää siitä, että missä määrin ja mitä valvotaan. Ja jos jäsenvaltio näin haluaa tehdä, niin sitten se täytyy tehdä sillä tavalla, kun jäsenvaltiossa se on tapana tehdä. Voi tietysti oikeusperustan muuttaminen. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla se vaikuttaa tähän tilanteeseen. Se aiheuttaa meille kaikkein suurimpia ongelmia. Tietysti meidän tulee katsoa myös sitä, olemme toimineet ja meidän täytyy katsoa, miten tämä yksinkertaistamisvaikutus, miten se vaikuttaa tilanteeseen. Eli minulle nämä ovat ne kohdat, jotka ovat tärkeitä. Aiomme myös, meidän täytyy myös käydä maaseudulla tietysti tulevaisuudessa. Kysymys on siitä, miten kattavasti ja miten usein. Meidän täytyy myös lisäkehittää näitä järjestelmiämme ja katsoa sitä, millä tavalla nämä järjestelmät saamme nivoutettua yhteen niin, että saamme niistä mahdollisimman paljon tehokkaita tuloksia. paljon kysymyksiä, joita esitettiin ja toivottavasti nyt kaikkiin saadaan vastaus. Jetzt bin ich gerade etwas aus meinem Konzept geraten. Jos katson tätä hetkinen muistinpanoja niin tästä, niin kun puhutaan sitten viljelijöistä ja omnibusasetuksesta esimerkiksi, ja mikä sitten on aito viljelijä, mikä tämä käsite on. Tietysti siinä, on, siinä suhteessa on erilaisia käsityksiä, mutta minun mielestäni tässäkin on kysymys siitä, että ehkä voidaan jonkun verran luopua tästä valvonnasta. Ja muut kohdat sitten. Kollegat ovat aika pitkälti vastanneet niihin. Minun mielestäni on tärkeää se, että koska tässä nyt kysymys on siitä, että me joudumme käsittelemään niin paljon tietoa, niin kysymys onkin siitä, että ovatko nämä tiedot oikeita vai tarvitaanko jotain muuta. Ja nimenomaan esimerkiksi näissä alueellisissa maksupaikoissa siellä on valtava määrä tietoja, mutta tietysti meidän täytyy silloin, kun alueellisuutta käytetään, niin täytyy lähteä siitä, että ne ovat oikeita. Mutta kysymys on siitä, että myöskin onko tämä vaatimustaso voidaanko sen suhteen tehdä jotain, jotta nämä tiedot olisivat vertailukelpoisia. Kyllä meillä on paljon tietysti erityisiä lisäkohtia, joista voidaan vielä keskustella lisää. Vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende. Kiitoksia. Tämä keskustelu virastojen edustajien kanssa päättyy. Kiitoksia näistä tiedoista. Tulevina viikkoina viikkoina neuvotteluissa voimme vielä kahden välisesti jatkaa näitä keskusteluita ja tehdä näitä ehdotuksia ihan kirjallisesti. Ja tietysti toimimme tässä esittelyiden ja varjoesittelyiden kanssa yhdessä. Eli kiitoksia, että tulitte kertomaan meille näistä uusista maksumalleista. Voitte jäädä istumaan siihen. Meillä on enää yksi kohta esityslistalla eli valiokunnan koordinaattorin suositusten hyväksyminen. Jos teillä ei ole vastalauseita, niin nämä suositukset on hyväksytty. Ja sitten kohta 18 muut asiat. Minulla ei ole mitään. Onko teillä jotain muihin asioihin? Ei ole. Eli seuraavat kokoukset kohdassa 19. Eli 17. helmikuuta kello 15 tapaamme seuraavaksi ja sitten 18. päivä jatkuu kokous. Eli kiitoksia niille, jotka pysyivät täällä kokouksen loppuun asti. Ja toivotan teille rattoisaa viikonloppua.